Morning colleagues, sorry we're starting a little bit late. It's um, catching up and... Anteeksi, että aloitamme hitosen myöhässä. Meillä meni äänestyslistojen laitamissa aikaa. Voimme aloittaa. Meillä on tärkeä keskustelu. Voisitko istua? Aloitetaan. Tiedämme, että pakolaiskriisi on esityslistan kärjessä ja tiedämme, että sisäministerit tapaavat tänään. Toivottavasti terve järki voittaa, että saadaan sopu, sillä se mitä rajoilla nyt nähdään on häpeällistä mielestäni. Hallitusten pitäisi löytää ratkaisu yhteistyössä humanitaariseen kriisiin omilla rannoillamme. On hyvin ajankohtaista keskustella tänään Libe-valiokunnan lausunnosta, holistisesta lähestymisestä, maahanmuutto, maahanmuutto ja pakolaiset eivät ole sama asia. Siitä tulemme puhumaan on laillista maahanmuutosta ja sitten on pakolaiskriisi, joka johtuu humanitaarisesta katastrofista. Kansalaisvapauksien valiokunta äänestää marraskuussa tästä oma-aloite mietinnöstä, valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä. Tänään on meidän syötteemme aika. Beatrice Becerra on meidän lausunnon antaja. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään haluaisin vain esittää muutaman kommentin tästä lausunnosta, koska todellakin on vaikea tiivistää kaikkia ehdotuksia, joita tarvitaan, jotta voimme reagoida tähän vallitsevaan tilanteeseen. Kaikki puhuvat muuttoliike, pakolaiskriisistä, mutta ei tämä ole kriisi, tämä on osa, se on nyt jo osa maailmanlaajuista tilat, tilannettamme, koska elämme globaalissa maailmassa ja ihmisten liikkuminen, muuttoliike on olennaista ihmisluonteelle ja sitä paitsi se on tunnustettu ihmisoikeutena yleismaailmassa ihmisoikeusjulistuksessa ihmiset voivat lähteä maasta ja palata sen takaisin. Näin ollen tällainen holistinen lähestymistapa, eh, kokonaisvaltainen lähestymistapa, eh, tote, eh, tässä pyritään etsimään puitteita, kehystä, tapaa, konkreettista tapaa toimia tässä tilanteessa, joka on käsissä. Pitää löytää jonkinlaisia ratkaisuja Euroopan kansalaisten ongelmiin, mutta myös niiden ongelmiin, jotka tulevat muista maista, mutta meillä on moraalinen velvollisuus, mutta myös laillinen velvollisuus auttaa. Niin kuin olette nähneet, monet näistä kohdista, jotka löytyvät lausunnosta, eivät ole ehdotuksia, vaan tässä viitataan kansainväliseen lainsäädäntöön, eurooppalaisen lainsäädäntöön, jota olemme allekirjoittaneet, mutta emme kuitenkaan noudata. Tämä on ensimmäinen kohta kehitysyhteistyöpolitiikan yhteydessä pitää myös todistaa, että myöntää, että lait ja yleissopimukset, jotka on allekirjoitettu, pitää täyttää, eikä ole mitään tekosyytä olla tekemättä näin. Tämän takia juuri ensimmäinen kohta lausunnossa, jossa muistetaan näistä asioista, ja meillä on tällaisia pysyviä mekanismeja, on, tarvitaan myös uusi Dublinin sopimus yhteistä politiikkaa varten, tai etsimmekö sitten vain väliaikaisia toimintatapoja, ja se on tällaista pientä lääkintää tavallaan, vaan Dublinin järjestelmä, joka liittyy rajamaiden velvollisuuksiin, tästä puhutaan perussopimuksissa, ja vaikkakin nämä ovat ratkaisuja, jotka ovat tällaisia lyhytaikaisia, tällä viikolla, niin pitkällä aikavälillä, mitä sitten voimme tehdä, tarvitaan kestävää kehitystä pidemmällä aikavälillä. Tämän takia haluan vain muistuttaa, että keskeiset tavoitteet politiikassamme on vähentää köyhyyttä, edistää demokraattisia arvoja ja edistää kestävää kehitystä. Ja tässä on kyse demokratiassa avoimusta ja tasa-arvosta jopa. Nämä kolme pilaria eh, tarvitsevat tueksen erilaisia politiikkoja, toimintatapoja, mutta ne ovat kaikki välttämättömiä, jotta emme unohda tätä adjektiivia, jonka täytyy aina liittyä to- nimittäin kestävä kehitys. Meidän pitää todellakin ponnistella, että voimme täyttää sitoumuksemme ja artikla 208 perussopimukset, joita usein toistamme, johdonmukainen politiikka, täytyy löytyä toimintamme pohjalta ja siksi viittaan vielä ihmisoikeuksiin ja niiden sitovat meitä. Ja meidän täytyy tänä kriittisenä hetkenä, jos nyt jo voimme tehdä jotakin juurien, näiden ongelmien taustojen poistamiseksi, niin silloin juuri kehitystä tarvitaan ja meidän pitää toimia yhdessä kaikkien varjoesittelyjen kanssa, keskustella, jakaa näkemyksiä ja koittaa päättyä yhteiseen kantaan, joka on mahdollisimman hyväksytty kaikkien mielestä. Kiitoksia. Thank you. I have Kiitos. Meillä on puhujalista varjoesittelijöitä EPPlle. Destemera ja L. Schlein. Jatketaan siitä sitten. Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyt puheenvuoro minulta, koska joudun menemään tässä välittömästi trilogikokouksen. Luin mielenkiinnolla Beatrisin lausunnon ja olen samaa mieltä pitkälti siitä, mitä hän sanoo. Suosittelisin, että tutustuisitte Eurolattista tehtyyn mietintöön Renate Weberiltä. Siellä puhutaan aika tarkasti synergiasta, jota löytyy liittyy maahanmuuton kehityksen ja talouskriisin väliltä. Sitten toinen asia, josta olen samaa mieltä hänen kanssaan, tulen kuitenkin tekemään jotakin käsitteellisiä tarkistuksia ennen 25. päivää, ja ne liittyvät täsmälliseen terminologiaan silloin, kun viitataan haavoittuvaisiin ihmisryhmiin ja jotta otettaisiin vielä yksi ryhmä mukaan sen lisäksi, mitä esittelijä on jo esittänyt. Sitten vielä yksi käsitteellinen täsmennys, joka liittyy Dublinin asetukseen. Nämä eivät ole mitään kovin isoja kysymyksiä. Sitten joitakin täsmennyksiä liittyen palauttamiseen, palautukseen ja ihmisarvoon ja takeisiin joiden täytyy liittyä aina tämän tyyppisiin toimenpiteisiin, pitää luonnollisesti noudattaa ö, ähm, pyhää palauttamiskieltoperiaatetta Geneven 51 sopimuksen mukaisesti. Siinä kaikki. Uskon, että mitään suurempia ongelmia ei synny tässä asiassa, koska olennaisilta osilta olemme jo samaa mieltä. Kiitoksia. Thank you. Eli... Kiitos, Eli Presidente. Eh, Kiitos Haluaisin kiittää kollegaa tästä lausunnosta, joka on oikein hyvä lähtökohta. Kehitysvaliokuntana meidän tulisi painottaa yhteyksiä, joita on maahanmuuton ja kehityksen välillä. Ja tässä meidän pitäisi tuoda esiin useita hyvin tärkeitä seikkoja. Me tarvitsemme eurooppalaisen ratkaisun, se on hyvin tärkeää. Lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tätähän tarkoitetaan kai sillä, kun sanotaan holistinen lähestymistapa. Tässä pitäisi todella puuttua ongelmiin, jotka löytyvät taustalla poliittinen ja taloudellinen epävakaus, epätasa-arvo, ilmastonmuutos, Kehityspolitiikka on siksi niin erityisen tärkeää. Näin voimme saada selkeän lähestymistavan. Meidän on muistettava, että hallitukset auttavat kehityksessä, mutta emme voi nähdä tätä tapana pysäyttää siirtolaisvirtoja, koska me voi jättää huomiota syitä sille, että ihmiset haluavat lähteä kotimaistaan ja että heillä on oikeute, oikeus hakea turvapaikkaa. Valetan huippukokouksessa ei pitäisi puhua ainoastaan ihmiskaupasta tai rajan valvonnasta. Meidän pitäisi tehdä enemmän myös, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että rahalähetykset toteutuvat pienemmin kustannuksin. Ja sitten hätärahoitus rahastosta, josta kuulimme eilen komission suulla kerrottavan. Tämän tulisi olla tärkeä väline, ja nyt meidän tulee kannustaa jäsenvaltioita osallistumaan tuohon hätärahastoon. Totta kai avoimuutta kunnioittain, jotta tiedetään tarkkaan, mihin hankkeisiin näitä varoja käytetään. Niin, että tiedämme myös, mitkä valtiot käyttävät näitä varoja ja kunnioitetaanko kyseisessä maassa ihmisoikeuksia. Kiitos oikein paljon. Um, thank you. Kiitos. Marin Luosta. Kiitoksia. Kiitän myös ja hänen tekemästään työstä. Tämä on mielestäni hyvä pohja ja haluaisin ottaa sille muutaman kysymyksen. Ensinnäkin muuttoliikkeen syyt. Meidän pitää puhua tälläkin näistä syistä ja minkälainen vastuu meillä on näiden syiden suhteen. Ajatellaan so- sotia, joita Pohjois- pohjoisen maat USA ovat aiheuttaneet. Samoin on käytetty hyväksi resursseja, viittaan monikansallisyrityksiin pohjoisista maista, jotka siellä ovat toimineet. Meidän pitää kritisoida myös rikkaita maita, jotka eivät täytä kehitysyhteistyöapua. Esimerkiksi 2014 Espanja antoi 0,14 prosenttia BKTstä kehitysyhteistyöapu on paljon kaukana tavo- todella kaukana tavoitteista. Sama koskee Italiaa, Ranskaa, Portugalia, Kreikkaa. Meidän pitäisi ottaa tämä esille ja sitten pitäisi puhua myös ulkoisesta velasta. Tietyissä etelän maissa on velta, velkauduttu IMFn maailmanpankin takia, jotta selviytyisivät tästä köyhyyden tilan, tilanteesta, johon siirtomakausi nämä maat ovat jättänyt. Nyt niillä on valtavasti ulkoista velkaa. Ei ole juurikaan hyötyä meidän ponnisteluistamme, joita olemme tehneet kehitysyhteistyön puitteissa, jos edelleenkin äh, perimme heiltä tätä velkaa, joten tämä pitäisi myös mainita tässä velan takia, jos tässä helpottaisiin tätä velkataakkaa, se olisi paras tapa auttaa ne ihmisiä, silloin he lähtisivät pois täältä. Näin hallitukset voisivat parantaa ihmisten elämän tilannetta, elintasoa, jos ei velkaa tarvitse matkaa. On tietysti hyvä, jos ihmiset voivat lähteä maistaan, mutta nyt he eivät lähde siksi, että heillä on tämä oikeus, vaan siksi, että heidän on pakko lähteä. Haluaisin puhua oikeudesta pysyä omassa maassaan ilman, että kuolee nälkään. Ja tässä meidän täytyy lopettaa siellä nämä sodat ja lopettaa heidän resurssiensa hyödyntäminen. Kiitos. Tulemme tekemään myös tarkistuksia ja varmasti saamme aikaan jonkun yhteisymmärryksen, uskon. Ähm. Kiitos. Heidi Hautala, vihreän ryhmän nimessä. Puheenjohtaja, äh, minusta tämä lausuntoluonnos on, on erittäin hyvä ja se todella keskittyy siihen, mitä kehitysvaliokunnan tulisi tästä asiasta sanoa sisä- ja oikeusasioiden valiokunnalle. Ja on varmasti selvää, että siellä tulee esiin kaikkea tällaista äh, joka liittyy heidän toimialansa, niin kuin toimet salakuljetusta vastaan ja, ja Dublin-järjestelmän uusiminen – Eh, myöskin tiettyjen maiden siirtäminen tähän turvallisten maiden listaan, joka on hyvin ongelmallinen, mutta saattaa olla, että nämä eivät niin, niin kaikki koske meitä. Mutta sitten tämä lausuntoluennos on minusta erittäin hyvä siinä, että se korostaa tätä, että ei ole ollenkaan yksiselitteistä, mikä on kehityksen ja muuttoliikkeiden välinen yhteys. Ja, ja sitten tämä kehotus siitä, että jäsenvaltioiden ja komission pitää maksimoida muuttoliikkeen ja ihmisten liikkuvuuden myönteiset vaikutukset globaaliin kehitykseen, niin tässä on mielestäni lähestymistapa jonka varaan voi rakentaa hyvinkin paljon. tulemme varmaan tekemään muutamia muutosehdotuksia mutta nyt on hyvin vaikea nähdä että jotain aivan olennaisia keskeisiä asioita puuttuisi tästä, tästä lyhyestä lausuntoluonnoksesta ja varmaankin libe valiokunta on iloinen jos emme, emme paisuta tätä aivan valtavasti tätä lausuntoluonnosta jolloin sitten he valitsevat mitä he sieltä ottavat. Yes, thank you. Kiitos. Eh, Jos... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen varjoesittelijä ja libevaliokunnan jäsen, joten olen itse valiokunnassa, libevaliokunnassa varjoesittelijä alusta asti. Olen siis ollut mukana tässä prosessissa. Meillä on ollut eri kokouksia. Viime viikolla käytiin Lampedusalla. Meillä oli mahdollisuus tutustua siihen, miten Lampedusan ja Sisilian rannikolla hoidetaan valvontatehtäviä hyvin lähellä Libyan vesiä myös. Meillä oli mahdollisuus myös nähdä näitä yksityisiä veneitä, jotka lähtevät etsintä- ja pelastustoimiin. Erilaisia kokouksia on järjestetty paljon ja minulla on ollut paljon mahdollisuuksia tavata ihmisiä parlamentin ulkopuolella. Jatkuvasti kehityspolitiikka tulee esiin näissä tapaamisissa, erityisesti niissä maissa, joista ihmiset pakenevat. Kuten eilen sanottiin, kun tapasimme komission jäsen Mimitsan, tämä on valiokunnalle erittäin tärkeä hetki. Kehitysvaliokunnan todella pitää ajaa tätä tärkeää asiaa, joka on nyt niin voimakkaasti poliittisesti esillä. Tämä on mielestäni oikein hyvä lähtökohta. Tämä lausunto luo meille hyvän pohjan tälle työlle. Teemme läheistä yhteistyötä esittelijän kanssa. Jos haluamme löytää pitkän aikavälin ratkaisuja, meidän on keskityttävä kehitykseen, eikä siis toimia samoin kuin tähän mennessä. Kiitos. Vastier, Enrique Guerrero. Thank you, Madam Chair, uh, Agusti. Kiitos puheenjohtaja. Ryhmän kanta – jo kuultiinkin omalta osaltani. Haluaisin kiittää Beatricia tästä lausunnosta. Kokonaisvaltainen lähestymistapa. Totta kai siinä pitäisi olla mukana kehitysyhteistyö osana ratkaisua. Ainoastaan haluaisin todeta, että meidän pitäisi myös tiedostaa se, että kehitysyhteistyö, vaikka se tärkeä osa ratkaisua onkin tämän kysymyksen syiden kitkemisessä, niin kehitysyhteistyöpolitiikka yksin ei voi sitä tehdä. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on myös tässä yhtälössä tarpeen. Lisäksi meidän on tiedostettava se, että kun kehitysvaiheessa olevat maat siirtyvät seuraavalle tasolle, kun puhutaan keskitulon maista, usein maahanmuutto lisääntyy se oli välttämättä kielteinen asia. Sitten väestötilanne myös. Sekin on nähtävä osana syitä. EUn kansalaiset 7 prosenttia globaalista väestöstä, mutta kuitenkin vastaamme 50 prosentista hyvinvointia kulutuksemme kautta. Me olemme vakauden alue. Ja siksi se kiinnostaa sellaisia, jotka elävät diktatuurissa. Jos ajatellaan Afrikan väestökehitystä 2,5 miljardia, eli neljäs, joka neljäs ihminen tulee vähitellen Afrikasta. Ja 50 prosenttia heistä on silloin nuoria, alle 24-vuotiaita. Eurooppa taas ikääntyy jatkuvasti. Me, meillä on ikääntyvä väestö ja osuutemme maailman väestöstä laskee jatkuvasti – Nämäkin kysymykset on nähtävä syinä tälle koko liikehdinnälle. Kehityspolitiikka tietenkin osana kokonaisratkaisua, mutta se pitäisi nähdä muiden politiikan sarojen kanssa yhdessä. Kiitos. Thank you. Um, Enrique Guerrero. Enrique Guerrero. Yes, um, <clears throat> Kiitoksia ryhmäni kantaa jonka Neli tässä myös ilmaisi. Allekirjoitan täysin, mitä hän sanoi, mutta kuitenkin pari kommenttia nämä, äh, jotka liittyvät aikaisempaan, mutta uskon, että sillä voi olla merkitystä työllemme riippumatta tästä lausunnosta edes. Ensinnäkin tässä alkuperäisessä mietinnössä ja lausunnossa on tärkeä tämä toinen osa, siis otsake ei tilanne välimerellä, vaan se, että tarvitaan holist kokonaisvaltaista näkemystä muuttoliikkeestä, koska alun perin tässä korostetaan Välimeren aluetta, koska nyt on kyseessä tämä Välimeren kriisi juuri silloin, kun alettiin tätä mietintöä laatia, mutta sen jälkeen Välimeren kriisi on muuttunut Balkanin kriisiksi, sisäiseksi unionin kriisiksi. Tarkoitan tällä sitä, että tämä ansio, joka liittyy tähän Beatrisin mietintöön, nämä ansiot, onnittelen häntä muuten tästä, koska tämä on todella ajankohtainen teksti meidän valiokunnastamme. Tässä korostetaan rakenteellisia ongelmia e-, eikä välttämättä puhuta pelkästään Välimeren alueesta maantieteellisesti. Toinen kommentti liittyy tämän valiokunnan tekemään työhön. Eri tavalla tästä jo puhui Davon. Parlamenteissa on varsin tavallista, että nämä ohjelmat, ongelmat keskittyvät libeen, nämä liittyvät oikeuksiin tai sitten sisäasioihin – Samoin komissio suhtautui näin. Komissaari, joka tavallisesti on vastuussa näistä kysymyksistä, on juuri sisäasian komissaari. Asiat, joista kuitenkin tänään puhumme, liittyvät siis sisäasiaministereihin ja meidän pitää tehdä tällaista sisäistä työtä Kaikissa poliittisissa ryhmissä, mä tiedän, että Linda sanoo minulle, että minullakin on tässä oma vastuuni kannettavana, mutta meidän täytyy tehdä sisäistä työtä poliittisissa, ry- poliittisissa ryhmissämme, jotta nämä asiat, jotka liittyvät muuttoliikkeeseen, pakolaisiin, humanitaariseen toimintaan, peruskysymyksiin, niitä ei pidä nähdä vain oikeuksien lainsäädännön näkökulmasta ja niin edelleen, vaan pitää, tarvitaan tietenkin holistinen perspektiivi, jossa tietysti keskitytään oikeuskysymyksiin, oikeuksiin, mutta pitää kiinnittää huomiota ihmisiin, jotka ovat joutuneet pakolaistilanteissa, jotka pyytävät humanitaarista apua tai lähtevät pois maasta. On monia ryhmiä täällä parlamentaarissakin, jotka ovat, puoltavat sitä, että olisi laillisia reittejä lailliselle muuttoliikkeelle. Haluan siis tällä korostaa, että meidän pitää olla hiukan korporatistisia tavallaan ja puolustaa tässä omaa rooliamme tässä prosessissa niin, että täällä Euroopan parlamentissa meidät pyritään eristämään tavallaan Liben alusta, alasta jonkin verran erikseen. Kiitos. Ähm, Pavo Varinen. Madam Chair. Puheenjohtaja. Tämä luonnos on hyvä pohjalausunnolle. Minäkin painottaisin kehityspolitiikka ulottuvuutta maahanmuutto-ohjelmassa – kehitysyhteistyötä pitäisi keskittää erityisesti niihin maihin ja alueisiin, josta ihmiset tulevat Eurooppaan. Elintasoa täytyy parantaa kotialueella. Ja siellä täytyy työskennellä yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Meillä on intensiivisempää yhteistyötä amerikkalaisten kanssa, myös transatlanttista kuppanuutta. Heidän pitäisi auttaa meitä näillä alueilla – olemme myös vastuussa humanitaarisista asioista. Miljoonat ihmiset elävät nyt pakolaisleirillä Jordaniassa, Libanonissa, Turkissa, kurjissa oloissa. Täytyy parantaa heidän elinolojaan, koska maahanmuuttovirrat tulevat lähinnä näistä leireistä. Ihmiset lähtevät leireiltä, koska elämä on sietämätöntä siellä. Ja täällä pitäisi myös pyytää amerikkalaisia apuun, koska pakolaisongelma on paljolti amerikkalaisten liiallisen sotilasvoiman käytön seurausta Afganistanissa, Irakissa ja Libiassa. He ovat myös vastuussa ongelmista. Ja täällä meillä pitäisi olla läheistä yhteistyötä amerikkalaisten kanssa ja painottaa heidän vastuutaan harkin joitakin tarkistuksia Pauno Roittaferan kanssa, mitä tehdään, mutta pohdin jotakin tarkistuksia. Thank you, Maria Hoibuk. Hoibuk. Ich möchte noch mal ergänzen. Kiitos. Haluaisin vielä täydentäen puhua rahoituksesta. Kehitysyhteistyö tai kehityspolitiikan varat eivät ole sellaisia varoja, että niitä voidaan käyttää siirtoisvirtojen pienentämiseen – edessä sihteeristö on ottanut hyvin tiukasti kantaa sanoen, että maiden menot esimerkiksi Saksaan tuleville pakolaisille eivät voi olla sellaisia varoja, joita käytetään julkisina kehitysyhteistyövaroina, eli virallisena kehitysapuna, odavaroina. Tietenkin pitkällä aikavälillä tällä kehityspolitiikalla on vaikutus siirtolaispolitiikkaan, jos voidaan vähentää näitä virtoja, mutta kehitysvaroja ei voida nyt ottaa pakolaisongelman ratkaisemiseen niin, että näitä varoja ei enää ole, kun pitkällä aikavälillä pyritään ratkomaan näitä ongelmia. Siinä mielessä tämä on tärkeä seikka vielä todettavaksi. Olemme valmistelijan kanssa samaa mieltä, että politiikan johdonmukaisuus on hyvin tärkeä osa tätä yhtälöä. EUn siirtolaispolitiikka ja välimeripolitiikka on saatava pelaamaan yhteen. Ja on tietenkin myös painotettava siirtolaisuuden myönteisiä seikkoja. Yksi seikka tähän vielä liittyy, nimittäin turvalliset reitit Eurooppaan, niin että salakuljettajat eivät tästä hyödy. Brian Hayes. Brian Hayes. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kommentoin jotain kommentteja. Kiittää sen esittelijä lausunnosta, kun on painottanut, maailman väestö on 7 miljardia ja meitä on 500 miljoonaa puoli miljardia. Afrikan väestö on kasvamalla miljardilla seuraavan 30 vuoden aikana. Tämä asia juttu ei katoa minnekään. Tämä on perustava sisäinen ja ulkoinen kysymys EU:ssa ja siihen täytyy tarttua, ja olen kovasti samaa mieltä kollegoiden kanssa, että kokonaisvaltainen lähestymistapa on oikea. Liian useimmilla on ollut turvallisuuspohjainen lähestymistapa. Muut ovat puhuneet siitä, miten sisäministerit, oikeusministerit usein hallitsevat keskustelua valiokuntamme kokonaisvaltainen lähestymistapa, muidenkin valiokuntien lähestymistä kokonaisvaltaisuutta pitää painottaa. Alleviivaisin maahanmuuttoa ei ainoastaan sen suhteen, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa kaikille 28 jäsenvaltiolle, vaan myös vastuumme kannalta. Suuret rikkaat maat ja niiden vastuu, kuten Yhdysvallat, sitä täytyy alleviivata, ei ainoastaan Välimeren kriisin suhteen. vaan myös siksi, että he voivat ottaa enemmän ja tarvita enemmän, koska on niin paljon isompi maa. Eurooppa on laki käynyt valtavan talouskriisin 2008 jälkeen. Ja yksi kärsijä tässä on ollut kehitysapubudjetti. Meidän pitäisi käyttää tätä tekstiä kehitysavun merkityksen painottamiseksi ja sanoa, että kaikkien jäsenvaltioiden täytyy sitoutua YK budjettiosuustavoitteeseen ja saavuttaa se. Toivottavasti me voimme keskittyä kehitysapuun ja varmistaa, että budjetissa on lisävaroja. Osa varmaan käytetään pakolaiskysymysten ongelmien lieventämiseksi myös. Kukaan muu ei näytä pyytäneen puheenvuoroa, joten laitanpa itseni listalle. Pari kommenttia vain. Minulla ei ole käynyt selväksi, mikä live mietinnön fokus on. Onko se pakolaiskriisi vai laajempi maahanmuuttotilanne? Ja ehkä pitäisi tehdä selväksi, että meillä täytyy olla kahdenlaista politiikkaa. Yhtäältä pakolaispolitiikkaa ja toisaalta tällainen maahanmuuttoa koska vastausten täytyy olla vähän erilaisia. Pakolaiskriisi ei ole seurasta ihmisten valinnoista. Ihmiset eivät halua pakolaisiksi. Minne Norbert Selle oli olimme Turkissa. Se oli ihmisiä, jotka lähtivät parin tunnin varoajalla, pakkasivat auton, ajavat syrjästä rajan yli. On puhumme, mitä pitäisi tehdä. Tämä pitäisi olla erillinen prosessi. Me, meillä on omassa maassamme sairaanhoitaja Filippiineiltä ja muista maista. Tämä on sitten toisen prosessin tulosta. Ihmisten mielessä nämä täytyy myös pitää erillään. Yksi asia, josta teidän maassa valitetaan. Kyllä, pakolaisia tulee paljon. Mutta myös muita ihmisiä, jotka ylittävät rajat. Eivät ole pakolaisia, vaan taloista syistä maahanmuuttaneita. Me täytyy olla selkeä politiikka, jos me sotkemme puurat ja vellit. Julkinen mielipide ei hyväksy sitä, mitä pakolaistilanteessa täytyy tehdä. Tehdään selväksi, että talous syistä maahanmuuttajilla täytyy olla erilainen menettely, täytyy hakea, tehdä hakemuksia niin poispäin. No, kuten sanoin, Libyan fokus ei ole millään ihan selvä. Ehkä sitä voidaan selkeyttää seuraavina viikkoina. Kysymys on myös meidän valikunnan vinkkelistä. Meillä on humanitaarisia rahastoja, jotka tarttuvat pakolaiskriisin. Meillä on muita rahastoja. Meillä on uusi hätärahasto, jota tultaisiin käyttämään siihen – tai ehkä Afrikan rahastoa käytetään maahanmuutto-ongelmiin. Meidän täytyy herättää tätä kysymyksiä, käytetäänkö ra- rahastoja oikein, tai ovatko nämä, hätärahastot, nämä trusti-säätiörahastot oikein. Käytetäänkö selkeällä seurattavalla tavalla. Lopuksi oma maani on tehnyt päätöksen Oma maani on päättänyt, että EU-maista ei pakolaisia. Minusta tämä on virhe. Minusta ei ole pitäisi olla selkeä strategia ihmisille, jotka ovat Turkissa, Libanonissa, Jordaniassa, tulleet sinne Syyriasta. Heillä pitäisi olla reitti meidän maihimme. mutta tultaisiin laivalla Välimeren yli. Tämä pitäisi tehdä selväksi. Jos ihmiset, että tapasimme Turkissa, ja se kokisivat, että heillä olisi mahdollisuuksia lailliseen turvapaikkaan jossain Euroopan maassa, eivät he silloin elämäänsä laittaisi vaaraan lapsineen välimerellä. Meidän pitää olla järjestelmä ottaa vastaan ihmisiä leireiltä. Mutta meillä on 100 000 ihmistä jo vaannos olemme. Irlanti ei ole osa Schengeniä, mutta se ottaa osaa tähän politiikkaan. Tanska myös. Toivon, että yhdistyneen kuningaskunnan hallitus miettii politiikkaansa uudelleen. Meillä on hyvin vaikea päätös tehtävänä. Jos kaikki tekevät jotain, sovimme helpompi saada aikaan. Tästä saadaan järjestelmä kasaan. Annelies. Bring this up, Linder. Kiitos oikein paljon tämän esiin ottamisessa. Tärkeää on kyllä, että nähdään lista siitä, minkälaista rahastoa on jo. Ajatellen humanitaarista kriisiä ja siirtolaisongelmia ja mitä eri toimielimet ovat jo luvanneet. Kansalaiset ja myös kansalliset tiedotusvälineet ovat hyvin kiinnostuneita tämän tyyppisestä tiedosta ja meidän pitäisi todella painottaa sitä, että huolehditaan sitä, että lupaukset lunastetaan maksamalla todella. Tämä on tärkeä seikka, joka pitäisi ottaa esiin valiokuntatyössämme, mutta myös ottaa tämä asia julkisesti paremmin esiin, ehkä komission ja sen voi myös ottaa yhteyttä jäsenvaltioihin ja toimielimiin, jotka eivät ole toimineet lupaustensa mukaisesti. Jos tämä saataisiin mahdollisimman nopeasti, niin saataisiin tukea Euroopan parlamentistakin sille, että saadaan liikehdintää tähän tilanteeseen. Kiitos. Komissaan eilen esitteli tämän Afrikan hätärahaston. Sitten toinen hätärahasto, tämä MADA-rahasta, joka ottaa rahaa liittymistä en, en tästä rahasta, kehitysrahastoista ja naapurirahastoista. Ja sitä ei ole esitelty täällä valiokunnassa, että meidän täytyy tietää, miten nämä rahastot toimivat. Puhemies kertoo, että vain pieni osa rahasta maksettu rahasta. Niille liittyy kysymyksiä. Ehkä Beatrice, jotain voisit päätöslauselmaan lisätä rahoituksen seurattavuudesta ja tarkasteluoikeuksista. Kuka muu oli puheenvuoroa pyytänyt, joten annan Robeserralle puheenvuoro vielä. Kiitoksia. Kiitän kaikkien kollegojen puheenvuoroista, ehdotuksista, ongelmista. Olen pannut ne merkille ja haluaisin kiittää aivan erityisesti Enriken, Enriken hänen puheenvuorostaan hän puhui tästä lausunnosta, sen sisällöstä ja miten valiokuntamme ottaa kantaa tähän problematiikkaan. On selvää, että meidän toimialamme ja suhteemme muihin toimielimiin ylittävät meidän määrämme. Me käsittelemme humanitaarista apua, kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja monta kertaa me itsekin unohdamme tämän puolen, koska joskus me emme tavallaan ole mukana aktiivisesti päätöksenteossa. Enrique vielä sanoi, että tärkeää tässä lausunnossa on se, että kokonaisvaltaisesti suhtaudutaan muuttoliikkeeseen. Tietysti se kattaa myös pakolaiset, mutta ennen kaikkea tärkeää on tässä sana holistinen tai kokonaisvaltainen, miten tässä sanotaankin. Tämä ei ole pelkästään sisäasioita, oikeusasioita, ei pelkästään. Tässä on kyse paljon enemmästä. Meidän maailmassa, jos maailmassamme globaalia ainakin, on kristilanteiden kärsimys syntyy sotia, uusia kriisejä, pitkäaikaisiakin, on globaalia epätasa-arvoa. Tässä on kyse myös solidaarisuudesta, myötätunnosta ja ihmisarvoisuus on tässä kaikessa keskiössä. Ja rajat ovat monta kertaa varsin vaaralliseen. Meidän pitäisi ymmärtää, että kaikki kuitenkin liittyy toiseensa. Jos joku on tämän toisessa liittymisen takana, on juuri kehitysyhteistyöpolitiikka Euroopassa, EU-ssa puheenjohtaja Juncker sanoi tässä viime viikolla, että on me, me toimia paljon yhtenäisemmin EU-ssa ja tarvitaan yhteistä muuttopolitiikkaa, avainsana tässä on yhteinen, enkä lakkaa jankuttamasta siitä, koska tämä meidän pitää aina muistaa. Tarvitaan yhteistä toimintaa, johdonmukaista yhteistä politiikkaa, kehityspolitiikassa, sisäpolitiikassa, ulkopolitiikassa, turvallisuus, puolustuspolitiikassa ja humanitaarisessa avussa yhteinen muuttoliikepolitiikka, jossa toimitaan kokonaisvaltaisesti, pyritään varmistamaan laillinen moraalinen vastuumme pakolaiset, jotka pakenevat äh, vainoa sotaa. Ja meidän pitää toimia myös ihmiskauppiaiden vastais, vastaisesti, to, toimia mafian vastaan ja varmistaa ö, äh, turvallinen pääsy pakolaisille tänne. Meidän pitää tarkistaa Dublinin asetusta ja jakaa tämä taakka pysyvällä tavalla kaikkien maiden välillä niin, että kaikki jäsenvaltiot saavat tällaisen mekanismin, jonka kautta voidaan asianmukaisesti ottaa vastaan pakolaisia, antaa apua, mutta myös näiden ihmisten pitää voida välittömästi alkaa tehdä työtä, kun he tulevat tänne, koska näin he voivat saada aikaan lisäarvoa isäntä isä yhteiskunnissa, jotka tarvitsevat enää yhteiskunnan tukea. Ja EUn toimielmat ovat vastuussa tästä palautuspolitiikasta myös kotouttamisesta. Tiedän, että äänestys alkaa, mutta mieluummin ei näitä kokouksia kokouksissa. On vaikea keskittyä puhua. Henkilöstö, pystytään kokouksia? Ei, kiitos. Me on tärkeää myös, että emme unohda sitä, että tarvitsemme vahvaa diplomaattista toimintaa niin, että korkealla edustajalla on tärkeä yhtenäinen rooli näissä globaalissa kysymyksissä. Meidän pitää olla yhteistyössä Venäjän, Kiinan, USA kanssa ja niin edelleen. Ja pitää taistella myös jihadismia vastaan, pyrkiä välttämään aseissa salakaupan ja saada aikaan eurooppalaista tiedustelupalvelua. Ja sitten pitää toimia tehokkaasti, avoimesti kehitysmaiden kanssa, antaa niille tarvittavia budjettivaroja, jotta voidaan päätyä tähän lupaamalle 0,7 prosentin tavoitteeseen ja käyttää kaikkia välineitä hyväksemme. Kehitys on kestävää vain, jos se on oikeudenmukaista ja sitovaa ja sen pitää luoda myös työpaikkoja, paikallista vaurautta, lisää taloudellista poliittista sosiaalista osallistumista, tarvitaan demokratiaa ja pitää toimia demokratiaa ja petoksia vastaan. Por último, hacer legal Lopuksi laillinen maahanmuutto on tärkeä, tarvitaan oleskeluluvat, työluvat ja korostan vielä lopuksi, että tarvitaan siis yhteistä toimintaa ja toimia integroidulla tavalla erilaisia verkostoja, verk, rikosverkostoja vastaan ja tarvitaan myös tiukkaa tiukkaa vastuunjakoa kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Thank you. Can I remind everybody... Muistuttaisin kaikkia, että tarkistusten takaraja on nyt perjantaina 25. syyskuuta ja 30. lokakuuta äänestys. Muistuttaisin teitä, että jos haluamme selkeän viestin, saada tarkistukset eivät auta. Ehkäpä ryhmät voivat auttaa saamaan aikaan selkeän viestin jostakin asiasta ja puhumaan kanssa. Erimielisyyksiähän täällä ei ole, joten voimme tiivistää viestiä sen sen, että tarkistukset vyöryisivät. Helpottaisiin, jos ryhmät saavat varjoesittelijät koordinoimaan. Tämä on tärkeä mietintö, joka on kansalaisvapaaksen valiokuntaan matkalla. Kiitos. Kello on minuuttia vaille kymmenen. Katselen ympäriinsä nähdäkseni. Ovatko ryhmät äänestysvalmiudessa? Odotetaan pari minuuttia. Kymmeneen. Okay, colleagues. Kollegat. Äänestykseen paljon. Vauhdilla mennään, koska 11 puheenjohtajamaa Luxemburg tulee puhumaan puheenjohtajakaudesta ja prioriteeteista. Aloitetaanpa Kohdalla 14. Tarkistetaanpa. Voitteko painaa nappia? Äänestys alkaa. Päättyy. Ja päättyy. Toimihan se. vastaan. Järjestelmä toimii. Onko ongelmia? Kohta 14 äänestys. Yleinen talousarvio. Meillä on ollut ja budjettikeskustelu. Ja, ja oli kolme tarkastusta herran kieltä, jota ei jätetty sääntöjen mukaan. Hän ymmärtää, että tulevaisuudessa voimme ratkaista ongelman. Pyydän anteeksi tarkistukset täytyisi allekirjoittaa. Ja toimiston kannattaisi muistaa sen. Niitä ei voi jättää elektronisesti. Tarkistuksesta yksi ja kaksi ei äänestetä, mutta kolmasesta äänestetään puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viidestä äänestetä, neljästä äänestä, viidestä äänestetään puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus kuusi. Has everybody voted? Wait a minute, Mrs. Yeah. Mr. Preda has problems. It's not working. It, it, it, it, it, it, it, it.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 puolesta, yksi vastaan yksi tyhjää. Onnittelut Arne Litsille. Pieni äänestys, mutta siihen meni paljon työtä. Kohta 15. Virongan kansallispuiston suojeleminen Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tähän liittyy joukko tarkistuksia tähän päätöslauselmaan. Otetaanpa suulliset kysymykset ensin. Hyväksytään kysymys ensin. Sen ei ole tarkistuksia. Äänestys on elektroninen. The vote is closed. And it's... Kysymys on hyväksytty, kiitos. Nyt päätöslauselma. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 21 20 vai 21? Kumpi se on? 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta 22 raukeaa. kolme puolesta vastaan tyhjää.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 Minun listalla lukee yksi. Siinä on se kompromissi, ja kompromissi. Puolesta, ainoan puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa kompromissista. The vote is closed and it's carried. Hyväksytty. Hypätään tarkistukseen 34 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tyhjää Täytyy tarkastaa 35 äänestys alkaa. Vote is closed. And it's carried. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää sama enemmistö hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta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 Tarkistus 1 ja 2 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty lausuntoluonnos elektronisesti. Oops. The vote is closed. And it's carried. Thank you. Hyväksytty, kiitos. And thank you to, well, it's to, it's to, it's to the, the, the shadow. Kiitos esittelijöiden tiimille. Mä tiedän, että Michelle ja Varjo esittelijät tekevät työn, vaikka minun nimeni on tässä. Kohta 16. suunnitelmaa? Suulliset kysymykset ensin. Sukupuolten tasa-arvoa naisten vaikutusvaltaa. Ensimmäinen kysymys komissiolle, ei tarkistuksia. Puolesta vastaan hyväksytty. Sari, erilaisia kuiskauksia tuli korvaan äänestyksestä elektronisesti uudestaan vielä. Everyone voted. The vote is closed. And it's carried. Hyväksytty. Se on sen kysymys neuvostolle. Äänestys alkaa. Oletko äänestäneet? Hyväksytty. Päätöslauselma sinänsä. Koko joukko tarkistuksen vedetty pois, tämä menee vähän nopeammin sitten.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 The vote is closed. And it's rejected. Hylätty. 36 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2. Puheenjohtaja korjaa. 40. Stier puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Nyt kompromissi 2. Puolesta vastaan tyhjää. Tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 47. The vote is closed. Ja päättynyt. EPPstä yksi liikaa. Brian lähtee. Kiitos Brian. Äänestetään vielä kerran. 47. Vote is open. The vote is closed. And it's carried. Hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 51 puolesta vastaan. Tyhjää. Taitaa olla sama enemmistö, mutta tarkistetaan. 51. I think it was carried. The vote is closed. Ah, no, it's Eipä. Hylätty. Tarkistaminen kannatti. 52 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisikymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta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 24 puolesta vastaan. Tyhjää hyvä lätty. 25 vedetty pois. Sitten yksi, tarkistukset 1 ja 2 vedetty pois. Tarkistus 3 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 4 ja 5 vedetty pois. Nyt mennästä 9 tarkistus 10 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 12 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 13 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 14 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Lopuäänestys elektronisesti. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt hyväksytty suurella enemmistöllä. Kielo. I withdrawn. withdrawn. Vedetty pois. Vedetty pois. Heidi. Yeah, Chair, may I just ask you one question? Yksi kysymys. Jos ymmärrän oikein, komissio tänään ehdottaa suunnitelmansa sukupuolten tasa-arvon toimintaohjelmasta ja me juuri totesimme, että valiokunta haluaisi paljon kattavamman asian käsittelyn eikä mikään henkilöstön tiedonanto. Sehän ei ole mikään pikkukysymys sukupuolten välisen tasa-arvon kehittelyyn. Mitä oikein tulee tapahtumaan tälle meidän pyynnöllemme tiedonannosta parlamentille ja neuvostolle? Onko mitään, mitä voimme tehdä, jotta laajennettaisiin tämän asian käsittely niin, että kansalaisyhteiskunta, parlamentti ja jäsenvaltiot neuvostossa voivat olla mukana asian käsittelyssä. Kuulin eilen illalla myöhään, että riippumatta siitä, tai oikeastaan suurin ongelma edellisen toimintaohjelman yhteydessä oli se, että siihen piti saada enemmän pontta, se piti ottaa tosissaan EUn politiikassa edustustoissa myös, ja siksi sanoimme komissiolle, että me haluamme kunnon viestintää ja että saadaan se koko komission kollegion asiakirjaksi. Nyt kuulimme myöhään eilen, että se ei olekaan tiedonanto, vaan henkilöstön loma asiakirja. Tällainen päätös nyt on tehty. Jos nyt vankalla enemmistöllä äänestettiin tästä, niin voitaisiin ehkä pohtia koordinaattoreiden kokouksessa tänään iltapäivällä, voitaisiinko lähettää komission kirje tästä. Tämä on ihan alkuvasta. Monet komission ehdotuksista ovat sellaisia, että ne esitellään nyt tällaisina työasiakirjoina, vaikka ne ovat komission politiikkaa, mutta eikö sitä pitäisi parlamentin päästä valvomaan? Minun mielestäni kyllä. Joten meidän pitäisi voida käydä kunnollista keskustelua, ei niin, että tehdään henkilöstön tällainen työasiakirja. Komission jäsen sanoi eilen, että tämä on hänelle tärkeä aihe. Hän halusi siitä tärkeän EUn politiikan, ei pelkää tyhjää puhetta. Ja sitten se onkin tällainen työasiakirja. Ei kovin johdonmukaista. Meidän pitää varmasti painostaa vähän komissiota. Komissio tietenkin julkaisi asiakirjan riippumattomana toimielimenä niin kuin parhaaksi näkee, mutta poliittinen paine on varmasti meidän puoleltamme mahdollista. Voi varmasti pyytää, että koordinaattori esittää tämän asian iltapäivällä. Keskustellaan siellä koordinaattoreiden kokouksessa. Siirrytään seuraavaan äänestykseen kohta 17. Ebola-kriisi. Äänestyslista. Edustaja Kirjan, saatteko kommentoida jotain ennen kuin äänestetään? Oui, juste un mot sur les indications de vote. Niin näistä äänestysmerkinnöistä, suuntamerkinnöistä, ikävä kyllä. En voi suostella myönteistä puolesta äänestämistä kaikkien tarkistusten kohdalla – Ymmärrän kyllä, että tässä on hyvää tahtoa, mutta to, tähän liittyy kuitenkin vaara, että teksti vesittyy liikaa. Siksi en halua, että, että tämä nähdään niin, että suhtautuisi jotenkin epäkunnioittavasti kollegoja kohtaan, jotka ovat tehneet hyvää työtä, lukeneet tekstin ja kommentoineet hyvin, tehneet, tehneet monia tarkistuksia Mut, ja pyytäisin heiltä kuitenkin tässä ymmärrystä, koska joko äänestetään tällaisen vesitetyn tekstin puolesta, tai sitten meillä on tällainen keskittynyt teksti. Tässähän tärkeintä on viesti ja sen perille meno. Kiitos, olen ihan samaa mieltä. Siksi eilen selitin, etten ollut vastaan tiettyjä tarkistuksia omaa mietintöni, mutta jos on sitten johdantasan kappaleita sivutolkulla, niin viesti katoaa sinne. Eli kun teette tarkistuksia, niin ajatellaan laatua, ei määrää. Siis tärkeää on varjoesittelijöiden huolehtia siitä, että saadaan selkeät viestit tältä valiokunnasta. Näin. Voimme lähteä liikkeelle äänestysluettelosta. Enmi-valiokunnan tarkistus, äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi A. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. 83 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 84. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni tarkistamme tuonkin. 85. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selvä, tuo oli selvempi tulos. Tarkistus 18 valiokunnasta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 24 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Niukasti. Näisten oikeisen valikunnan 21 puolesta vai kohta kohdalta äänestys. Anteeksi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty, eikö niin? Ja sitten, ai tämä onkin sama. Selvä. 92 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 93 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 94 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin niin minusta näytti, mutta tarkistetaan. Tarkistetaan 94. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys alkaa. Päättyy. selistit vain, eli hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. FEM 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty 96 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 97 puolesta vastaan tyhjää, hyväksy 98 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 99 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 100 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Envi 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 101 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 102 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 103 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Envi 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Envi 31. Ai anteeksi. 30 tarkistetaan. Tarkistetaan ennen 30 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Aivan oikein. Tässä kädet nousivat vähän eri tahtiin, mutta hylätty se oli. 31 Envistä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 104. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 105 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrytään 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kohdalta 111 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan Uskakseni hylätty, mutta tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. 111 toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niukalla enemmistöllä 112 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 113 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 114 ei tekstistä 15 kaksi osaa. Ensimmäinen osa, 115 äh, kolme, kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Pyydän näyttämään selkeämmin ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 117 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 118 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 119 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Femme 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 vedetty pois 123. 123 kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Henvi 17 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytystä 26 puolesta vastaan tyhjää. En oikein tiedä, tarkistetaan. 126. Äänestys alkaa. Epäselvä tulos. Äänestys päättyy. Hyväksytty selkeästi. Kompromissi E puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytystä 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytystä 34 puolesta vastaan tyhjää. Uskakseni hylätty, tarkistetaan 134, äänestys alkaa. Äänestys, ai ihan selvä, äänestys päättyy. Ihan selvästi hylätty. Anteeksi, en nähnyt oikein. Luin, TPP e puolsi. Envi 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta Kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa raukeasta 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty, anteeksi hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 141. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 raukeaa, anteeksi. Envi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 145 ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Raukeaa. Hy- hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 146 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty puheenjohtaja 152 puolesta vastaan tyhjää en ole ihan varma. 152 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 154 kolme osaa. Ei vaan anteeksi, Envi 35 ensin, Envi 35 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 154, kolme osaa, ensimmäinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa, ensimmäinen osa. Äänestys päättyy, hylätty. Toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty samalla enemmistöllä kuin ensimmäinen. 155, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Vihreät ja kun en oikein tiedä, mitä teitte siellä 155 ensimmäinen osa tarkistetaan, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Pyytäisin osoittamaan ryhmäkohtaisesti ainakin, mitä äänestätte, muuten en näe toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa toinen osa 155. Päättyy. Hylätty. 156 kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan, jos haluatte. Ensimmäinen osa 156. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei, liberaalit luulin, että puositte. Liberaalit äänestivät vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. En näe oikein ääniä. Voisivatko liberaalit osoittaa selvemmin puolesta uudestaan? 156 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan. Tarkistetaan toinen osa, 156, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa, 156, puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Kolmas osa, äänestys alkaa, uskokseni hylätty tai epäselvä tulos. Äänestys päättyy. Kyllä hylätty. Liberaalit tässä vankilien asemassa. 157 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 157 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Samoin. Sitten voimme ottaa yhtenä ryhmänä Envi 29-23. Yhtenä ryhmänä Envi 29-Envi 33. Yhtenä ryhmänä käykö puolesta? No selvä, jos ei käy Henvi 29-Henvi 33 ehdotin. Käykö yhtenä ryhmänä? Kuulin, että joku sanoi ei EPPstä. Puolesta vastaan tyhjää. Kaikki hylätty. Envi 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Envi 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten tässä kappaleet kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten jotain vedetty pois. 14. Ai, tässä on vielä toinen versio. Anteeksi, en nyt ihan ymmärrä. Nyt on suullisia tarkistuksia. Suullinen tarkistus. Sijaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tarkistus 14, niinkö? Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa, päättyy. Kyllä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Envi N puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen suullinen tarkistus 1b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi H puolesta vastaan tyhjää hylätty 22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi U puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 25 raukeaa, kompromissi J J. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. NVE puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten NVT puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 seuraavana puolesta vastaan. Tehdään uudestaan tämä. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 37 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kyllä. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi hylätty, korjapuheenjohtaja. NVG puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan. 43 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. NVJ puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää mitä EPP teki, en huomannut. Selvä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 50 raukeaa. Envi K puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Envi M puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 51 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52-53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 vedetty pois. Envi, envi I puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi S puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi Q puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi P puolesta vastaan ja hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta. Anteeksi, 60. Luulin, että sosialistit äänestivät vastaan uudestaan. 60. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Selkeästi anteeksi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 hyväksytty. 67 raukeaa. 68, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Niukka. Tarkistetaan ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Uskoakseni hyväksytty. Kyllä, hyväksytty. Eli enemmistöt 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 73. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 74. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 74. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä hylätty. Kompromissi yksi, ei vain alkoholia, korjapuheenjohtaja puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. FemK puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimmeko tehdä Envi Fstä Fem Sään yhtenä ryhmänä äänet puolesta vastaan tyhjää. Onko ongelma kaikkien kanssa? Voitte äänestää kaikkien puolesta. Oosta yhtenä ryhmänä, niinkö? Ei vaan kaikki erikseen, kollegat. Ei voi mitään tehdä, kaikki vastustavat. NVF puolesta vastaan tyhjää hylätty. NVL puolesta vastaan tyhjää hylätty. a puolesta vastaan tyhjää hylätty. b puolesta vastaan tyhjää hylätty. d puolesta vastaan tyhjää, hylätty FEM-E e puolesta vastaan tyhjää, hylätty F puolesta vastaan tyhjää, hylätty FEM-G puolesta vastaan tyhjää, hylätty FEM-H puolesta vastaan tyhjää, hylätty FEM-I e puolesta vastaan tyhjää, hylätty FEM-J puolesta vastaan tyhjää, hylätty FEM-N puolesta vastaan tyhjää, hylätty FEM-S puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Johdantosan kappaleet. Voimmeko tehdä yhtenä ryhmänä? Plussaa näyttäisi olevan. Kaikki yhtenä ryhmänä, eikö? Ei. Yksi liberaali sanoo kyllä, toinen ei. Emme voi erikseen. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toi kaksi puolesta vastaan tyhjää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 Ovatko kaikki äänestäneet? Nimenhuuto äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta yksi vastaan. Kiitos oikein paljon edustajakirjoitus. Tämä oli tärkeä mietintö. Länsi-Afrikkaan järjestetään matka ja toivottavasti ensi vuonna voidaan sitten katsoa. Olisi hienoa nähdä tapahtuvatko kaikki muutokset Ebolan osalta. Ehkä palataan Ebolaan vuoden kuluttua. Varmasti meidän pitäisi pitää silmällä, mitä on tapahtunut tämän asian tiimoilta. Kiitos. So, we now have one more vote, I think. Uh... Vielä yksi äänestys kohta 18. EUn rooli YKssa kaksi tarkistusta vedetty pois, 20 ja 24 vedetty pois. Herra Fonsalis haluaa kommentoida. In fact, uh... Puheenjohtaja, kiitoksia itse asiassa, että tiedättekin, että vedän pois 20, koska komissio vastasi viime päivinä äh, siihen, mitä alkoi uudestaan muodessa politiikkansa sit naisten, jotka ovat joutuneet raskauden uudeksi, täytyy saada täysi mahdollisuus saada terveydenhoitoa. Heidän pitää saada mahdollisesti myös tarvittaessa abortti ilmaisen kiitollisuuteni komissiota kohtaan siitä, että hyväksyitte meidän kantamme ja tietenkin pyydän heiltä konkreettista täytäntöönpanoa asiassa. Kiitos. Thank you very much for that Kiitoksia tästä tiedosta. Nyt voidaan alkaa äänestää. Ensimmäinen kohta tarkistus yksi. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta me tarkistamme kuitenkin varmuuden vuoksi ensimmäinen osa. Äänestys päättyy, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus neljä vedetty pois. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Pitää ehkä tarkistaa, tarkoitus kuusi äänestys alkaa. The vote is closed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 anteeksi kaksi osaa siis, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tulos. Ensimmäinen osa 15 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Toinen osa. Se on vieläkin järkevää, joten toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 16 tuloksen jos alkaa. Äänestetty äänestys päättyy. Hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 20 pois 21 Kolme osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fourth part. Neljäsosa puolesta. Anteeksi, 23. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi. Tarkistamme toisen osan 23. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 22 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 24 pois. Loppuäänestys. Kun äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitän herran Väystä. Anteeksi, se olikin Rova Zavoska. Niin te ette ollut täällä eilen, siksi meni vähän sekaisin. Kiitoksia tästä työstänne. Äänestys päättyy ja tyhjennetään huone ja jatketaan.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 Oh. Okay. can everyone take seats now? Uh, we gave you a little bit of a break. Nyt oli pientä taukoa äänestysten jälkeen, siihen menikin pitkään. Kiitän kärsivällisyydestä myös äänestyksen yhteydessä. Nyt meillä on tärkeä keskustelu Luxemburgin puheenjohtajavaltion kanssa aiheena humanitaarinen apu. Tehän tiedätte, miten neuvostossa käsitellään juuri tätä kysymystä kiihkeästi. Se ei yleensä ole Euroopan neuvoston aiheistossa niin paljon. Humanitaarinen kriisi näkyy täällä EU-sakin ja eilen me puhuimme siitä, kuinka valmistaudutaan Istanbulin humanitaarisen avun kansainväliseen kokoukseen – rajojen yhteydessä näemme tätä tilannetta ja annetaanko apua pakolaisille n sisällä. Ja humanitaarinen apu, josta me puhumme, on ulkoista humanitaarista apua täällä. Tämä on todellakin kartalla oleva asia. Jotkut meistä muutaman viikko sitten kävimme Turkissa paikan päällä. Näemme, mitä siellä Euroopan komission humanitaarisen avun järjestöt tekevät ja hieman ne kyllä kamppailevat pakollisen tarpeet ovat valtaisat Syyrian puolelta, puhumattakaan Eritreasta, muista Afrikan maista, joista myös tulee pakolaisia. Olemme kovasti iloisia, että olette tullut paikalle tänään kertomaan valiokunnalle puheenjohtajan valtion suunnitelmista. Nyt elämme tärkeitä aikoja. Humanitaisen avun järjestelmä on pingotettu äärirajoilleen Esittelijämme on täällä paikalla humanitaarista avusta herra Guerrero. Hän johtaa meidän keskusteluamme näissä kysymyksissä. Ja haluamme nyt kuulla teidän näkemyksiänne ministeriössä, ja sen jälkeen otamme vastaan kysymyksiä. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. On ilo olla täällä kanssanne keskustelemassa puheenjohtajavaltion suunnitelmista ja prioriteeteista humanitaarisen avun kohdalla. Ennen kuin siirryn puheenvuoroon, niin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia perinteiden jatkamisesta. Käydään säännöllistä keskustelua humanitaarista haasteista. Euroopan unioni on tunnettu humanitaarinen toimija kansainvälisesti, sitä arvostetaan ja sillä on strategista merkitystä. Ensinnäkin rahoituksen kannalta. Siellä on humanitaarinen budjetti, joka on ylittänyt 1,2 miljardia euroa. 2014 Euroopan parlamentti oli ja edelleenkin on kaikkein tärkein humanitaarisen avun antaja kansainvälisesti sitten kokemuksen puolelta myös EU ja sen jäsenvaltioilla on laaja kirjo innovatiivisia välineitä ainutlaatuista kapasiteettia. Ne pystyvät lievittämään kriisin vaikutuksia tätä kautta ja vaikuttamaan paikan päälle väestön parissa, joita kriisit koskevat. Humanitaariset kriisit kuitenkin ikävä kyllä vain laajenevat ja pahenevat on pitkittynyttä kriiseen, niistä on tullut lähes normi, standardi. Tällä hetkellä yksi siirty, usein ihmiset joutuvat olemaan pois 17 vuottakin keskimäärin kotoaan. Tämänhetkinen humanitaarinen tilanne on kovien paineiden alla. Humanitaarinen budjetti on huipputasolla vuodesta toiseen. Humanitaariset välineet eivät enää päde tässä tilanteessa, huolimatta tietystä edistyksestä, jota on todettu humanitaarisen uudistuksen jälkeen 2005, on olemassa varsin, varsin suuri konsensus siitä, että huomattavasti järjestelmät, niin kuin nyt tunnemme, tarvitsevat huomattavaa uudistusta. Tässä kontekstissa Luxemburg puheenjohtajavaltiona on laatinut puheenjohtajuutensa yhteydessä kolme painopistealuetta, joiden yhteisen tavoitteena on saada humanitaarinen järjestelmä toimivammaksi ja tehokkaammaksi eurooppalaisen konsensuksen mukaisesti. Humanitaarinen tässä pitäisi toimia hyvien humanitaarisen avun lahjoittajien periaatteiden mukaisesti. että ensimmäinen prioriteettimme liittyy eurooppalaiseen yhteiseen kantaan Euro- Istanbulin ensimmäisessä humanitaarisessa kokouksessa 2016 toukokuussa sen jälkeen, kun on hyväksytty komission tiedonanto humanitaarisesta konferenssista olemme ehdottaneet jäsenvaltioille kolmivaiheista lähestymistapaa. Ensimmäinen vaihe koostuu siitä, että laaditaan yhteisiä viestejä globaalin konsultaation yhteydessä ensi kuussa lokakuussa. Sitten huippu, humanitaarinen huippukokous on 26. lokakuuta neuvoston esityslistalla. Siellä keskustellaan suuntaantavalla tavalla ja näin ministerit voivat kertoa prioriteeteistaan asiassa. Ja lopuksi puheenjohtajavaltio ehdottaa, että laadittaisiin neuvoston päätelmät tämän suuntaantavan keskustelun jälkeen neuvostossa, jotta voitaisiin informoida YK pääsihteeriä, joka todennäköisesti tai tämä kertomus, joka todennäköisesti saadaan aikaan tammikuussa ensi vuonna. Mitä tulee neuvoston päätelmien laatimiseen, jäsenvaltioiden tehtävänä on sisäasiainministeriön neuvostokokossa käsitellä edelleen tätä kysymystä se on myös ihanteellinen hetki keskustella ei vain humanitaarisen järjestelmän puutteista, vaan myös tarkastella asioita pidemmälle ja käsitellä tarvittavia sopeutuksia, joita täytyy tehdä humanitaarisiin välineisiin ja niiden toimintaan EU:ssa. Miten sitoudumme asioihin kollektiivisesti Istanbulissa ja mikä rooli tulee olemaan uudella Euroopan konsensuksen toimintasuunnitelmalla, jota nyt laaditaan komissiossa ja jäsenvaltioissa – Yleisesti ottaen me toivomme, että humanitaariset kysymykset jatkossakin ovat esityslistalla sisäisen ministeriön neuvostossa 26. lokakuuta jälkeenkin. Ja työryhmä, joka on vastuussa humanitaarista avusta, on ihanteellinen taho. Siellä voidaan keskustella ja se on vieläkin tehokkaampaa, jos se to, toimisi Brysselissä. Vielä lopuksi haluaisin lisätä, että tulemme ottamaan huomioon DV-valiokunnan mietinnön, jonka nimenä on Valmistaudutaan maailman humanitaariseen konferenssiin ja haasteet ja mahdollisuudet humanitaarisessa avussa. Mietintö, joka tullaan esittelemään täällä valiokunnassa ensi kuun aikana. Sitten toinen prioriteettemme liittyy koordinaatioon humanitaarisen avun antajien ja väestönsuojelun välillä. Italian kaudella käsiteltiin jo koordinaatioita humanitaarisessa avussa ja puhuttiin su- suojelutoimista. 2014 Luxemburg on päättänyt keskittää keskustelua vielä enemmän siihen, että löydetään konkreettisia toimintatapoja, jotta voidaan parantaa yhteistyötä kahden yhteisön välillä tätä tarkoitusta varten puheenjohtajan valtio 15-16 heinäkuuta järjesti tällaisen työpajan, jossa mukana oli edustajia tältä alueelta huolimatta erilaisista toimintatavoista. On olemassa täydentävyyttä näiden kahden perheen välillä. Tätä voidaan syventää kun pyritään pelastamaan ihmishenkiä. 11. syyskuuta Luxemburg esitteli 34 suositusta puheenjohtajavaltion raportista, jotka saatiin aikaan tästä työpajasta Brysselissä. Jotkut näistä suosituksista toteutetaan kansallisella tasolla, toisia Euroopan tasolla seuraavat vaiheet täytyy vielä selventää, mutta todennäköisesti laaditaan prioriteettilista toimista, joista tullaan neuvottelemaan seuraavassa kokouksessa neuvostossa. Sitten kolmas prioriteettimme liittyy he, kaikkein haavoittuvaisimpien henkilöiden suojelemiseen konfliktitilanteissa. Puheenjohtajavaltion tavoitteet tavoitteena on vedota ensinnäkin sen puolesta, että, tai vedota humanitaarisen avun universaalisuuteen, korostaa kuinka tärkeää humanitaarisen avun antajien on päästä paikan päälle ja ottaa heidät mukaan kaikkeen humanitaariseen ohjelmointiin. Sitten kolmanneksi pitää muistuttaa kaikille osapuolille, että velvollisuutta on varmistaa työntekijöiden suojelu ja suojaaminen humanitaarisissa yhteyksissä ja neljänneksi pitää vahvistaa ihmisten itsesuojelun mahdollisuuksia eh, alueilla, jotka kärsivät kriisistä. Tämä Luxemburg puheenjohtajavaltiona aikoo alkaa keskustelun jäsenvaltioiden kesken rahoituksesta, mitä tulee suojeluohjelmiin. Yhdessä komission kanssa puheenjohtajavaltio tulee antamaan tällaisen harkinta-asiakirjan käsiteltäväksi ja esittää joitakin suunnitelmia, joiden kautta pitäisi saada jäsenvaltioiden rahoitus joustavammaksi. Lopuksi me aktiivisesti tulemme tukemaan valmisteluita, kans, valmistaudutaan kansainväliseen konferenssiin, joka pidetään 80. joulukuuta tänä vuonna mukana punainen risti ja punainen puolikuu. Tässä oli joitakin pääprioriteetteja ja me tulemme keskittymään myös joihinkin muihin kysymyksiin. Ensin me seuraamme suuria humanitaarisia kansainvälisiä kriisejä, samoin unohdettuja kriisejä. Tässä yhteydessä pyritään saamaan aikaan keskustelua ja, ja tässä Ebola-kriisin opetukset ovat ratkaisevassa asemassa. Haluaisin muistuttaa siitä, että Luxemburgin tukee vahvasti sitä, että järjestetään Ebola-konferenssi, mitä tästä on opittu. Konferenssi pidetään ensi kuussa. Me haluamme myös onnitella Charles Görensia hänen mietinnöstään Ebola-kriisistä. Siinä esitetään asian osuvia suosituksia me pyrimme siihen, että näissä tullaan keskustelemaan tämän konferenssin yhteydessä. Seuraavan kolmen kuukauden aikana me tulemme korostamaan humanitaarista, humanitaarisen avun rahoitusta. Puheenjohtajavaltio tulee esittämään toimintatapoja, monivuotista rahoitusta, joka edustaa huomattavaa suunnittelun pohjaa humanitaarisessa avussa. Ja sitten me tulemme keskittymään yhteyksen humanitaarisen avun ja pitkäaikaisen kehityksen välillä. Ensimmäinen seminaari pidetään 9 pidettiin 9. syyskuuta. Siinä keskitytään naisiin kohdistuvan väkivaltaan konfliktitilanteissa. Tähän liittyy meillä on myös työryhmä, joka on vastuussa kehityskysymyksistä. Sen pitäisi kokoontua marraskuussa ja siellä tullaan käsittelemään pitkäaikaisia ihmisten koti paikoiltaan siirtymistä ja muita muuttoliikekysymyksiä. Sitten me vetoamme sen puolesta, että hallitukset, lahjoittajat ja muut toimijat toimisivat monialaisesti, jotta etsitään kestäviä ratkaisuja humanitaarisiin kehitysongelmiin ja pyritään ennaltaehkäisemään kriisejä ja toimitaan kestävyyden sitkeyden pohjalta. Me jäsenvaltioiden pitää noudattaa sitoumuksiaan pitkittyneissä alueissa kriiseissä, joita tällä hetkellä on vallalla. Puhemies Schulzin ja puheenjohtaja Duskin kirjeiden pohjalta tulemme tarttumaan mahdollisimman nopeasti lisärahoitukseen, jota on tarkoitus antaa YK vakausvaltuutetulle. Vaikka meidän pitäisi rohkaista YK priorisoimaan toimintaansa, meillä on kuitenkin ensisijainen vastuu taata, että kaikkein haavoittuvimmat Syyrian kriisin uhrit saavat humanitaarista apua, joihin heillä on oikeus. Vielä lopuksi huolimatta siitä, että humanitaariset budjetit ovat huipputasolla ja nousevat vuodessa toisen, haluan korostaa, että humanitaariset välineet sinällään yksin eivät voi puuttua todellisiin syihin kriiseissä, jotka aiheuttavat pitkittyneitä kotoa siirtymisiä. Tällä hetkellä enemmän kuin koskaan täytyy keskittää kaikki välineet, joita käytössämme on. Kiitän teitä huomiostanne ja olen tietenkin valmis vastaamaan kysymyksiin ja ottamaan vastaan mahdollisia ehdotuksia eri prioriteeteista, mutta myös muista aiheista, joita käsittelin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia parlamentin jäsenet. Thank you very much because the issues that you've just raised with us are the ones we've been discussing. Kiitos. Tuossa oli ydinkysymyksiä. Herra Guerrero, haluatteko te puhua ensin vai haluatteko puhua myöhemmin? Annetaan pysyvän esittelijän puhua ensin. Herra Guerrero. Sí, muchas gracias. Kiitoksia, arvoisa ministeri tästä puheenvuorosta. Haluan aluksi korostaa, että nyt taitaa olla ensimmäinen kerta, kun hallitus, joka on puheenjohtajavaltion neuvostossa, niin tällaisessa asiassa, joka ei ole hallitusten välissä toimintaa, ottaa tällaisen johtoaseman ja niin pyrkii siihen, että jäsenvaltiotkin sitoutuvat äh, humanitaarisiin kysymyksiin ja tekevät sitoumuksia ennen seuraavaa maailmanlaajuista humanitaarisen avun konferenssia eh, Istanbulissa Luxemburgin puheenjohtajavaltuus on voinut todeta, että tämä ei ole hallitusten välistä toimintaa, joten eh, ohitamme tämän kysymyksen. Mutta teidän sitoumuksenne osoittaa ei vain, että haluatte järjestää erilaisia toimia ja suunnitella neuvoston päätelmiä, jotka ovat tarpeeksi suorasanaisia, selväsanaisia. Ja ihan niin kuin äsken sanoitte, haluatte myös selventää painopistealueita, joita EUn pitää puolustaa. Se on mielestäni varsin ansiokasta ja kiitän teitä ja teidän hallitustanne tästä. Te sanoitte, että humanitaarisen apu tarvitsee huomattavia uudistuksia. Eilen täällä oli edustaja Ekosta. Hän kertoi meille komission tiedonannon peruslinjoista ja se tiedonanto on juuri kertoo myös, että meidän pitää uudistaa humanitaarista avunantoa ja toimintaa ja sovittaa se yhteen uusien haasteiden ja tarpeiden kanssa, joita tällä hetkellä on ja on nähtävissä. Ja joka myöhemmin viitattiin punaisen ristin 150-vuotispäivän ja siinä keskusteltiin myös humanitaarista apua. Näin ollen eilen meillä oli tilaisuus puhua periaatteista, humanitaarisen avun periaatteiden puolustamisesta ja keskustella myös keinoista ja siitä, kuinka välttämättä on koordinoida toiminta. Sitten näistä periaatteista, joihin te viittasitte. Niin kuin kaikki tietävät, aika monia alueellisia valmistelevia kokouksia on järjestetty ennen seuraavaa ensi vuoden konferenssia kaikissa näissä tapahtumissa. Ja aina kun humanitaarisen avun edustajat ovat puhuneet, on, on, on viitattu siihen, että on aivan välttämätöntä jatkossakin puolustaa periaatteita, jotka tukevat humanitaarista apua Kyse ei ole vain arvoista, vaan tehokkuudesta humanitaarisessa avussa, koska jos me emme pysty puolustamaan riippumattomuutta, puolueettomuutta, jos emme pysty keskittymään siihen, että suojelemme niitä, jotka suojelua tarvitsevat riippumattomalla tavalla, ja poliittisesti neutraalisti, niin silloin me emme pysty myöntämään humanitaista apua siellä, missä sitä tarvitaan. Tämän takia on laaja konsensus siitä, että Istanbulissa täytyy aivan erityisesti valvoa periaatteita, jotka tukevat humanitaarista apua, ja EUlla pitää olla tässä tärkeä rooli. Edelleen on laajaa yhteisymmärrystä siitä, että täytyy koordinoida toimintaa, jotta saadaan aikaan tehokkuutta. Koordinaatiota pitää saada aikaan hallitusten tasolla, paikallistasolla, alueellisesti, samoin kansallisella tasolla, mutta myös tarvitaan, kun mitä tulee humanitaarisen avun painopisteisiin ja ihmisoikeuksiin. Pitää siis koordinoida kaikkea tätä. Painopisteitä pitää koordinoida ja samalla pitää koordinoida vastuuta hallinnoinnista täytäntöönpanosta. Jaan nämä kolme prioriteettia, joihin te viittasitte. Siis tarve yhteiselle kannalle ennen huippukokousta, Tämä on todella tärkeä idea, että kootaan hallitukset yhteen ja varmistetaan se, että hallitukset käyvät tästä suuntaaltaa keskustelua ja sen jälkeen pystyvät saada aikaan jonkinlaisen vahvan yhteisen kannan neuvostossa ja ainahan parlamentin varaan voitte laskea. Me tuemme tällaista ja minä aivan erityisesti olen myös samaa mieltä siitä, että pitää koordinoida humanitaarista apua väestönsuojelukysymysten kanssa ja pitää aivan erityisesti kiinnittää huomiota kaikkein haavoittuvaisempiin. Vielä lopuksi kaksi kysymystä, jotka ovat mielestäni varsin tärkeitä. Ensin, ensimmäinen kysymys viittaa, tai tekin viittasitte siihen, että tu- pitää sitoutua humanitaariseen taloudelliseen apuun. Me emme voi mennä Istanbulin ja pyytää, että tehdään sitoumus rahoituksesta ja mukana olisivat eri globaalit toimijat, hallitukset, organisaatiot ja niin edelleen. Me emme voi pyytää, että olisi tällainen seurantamekanismi, jossa seurataan tätä rahoitusta ja kuinka tehokasta humanitaarinen apu on, jos EUn sisällä emme pysty varmistamaan vakaata rahoitusta ja sellaista rahoitusta, että tiedämme jatkuvasti, mitä voimme sillä tehdä ja saada aikaan. Ja vielä lopuksi, niin kuin voitte kuvitella, näinä päivinähän on keskusteltu siitä, missä määrin EU voi muuttua esimerkiksi muulle maailmalle, tai voidaanko sitä kenties syyttää siitä, että se on globaali avunantaja, apunantaja, on hyvä esimerkki, mutta sitten kun on ongelmia EUn sisällä, niin kuin tällä hetkellä on tilanne, niin silloin emme pystykään ratkaisemaan näitä ongelmia, enkä mekä pystykään enää näyttämään esimerkkiä. Muistan siis huumatasavun periaatteesta, silloin meidän asemamme kyllä heikkenisi huomattavasti ennen tätä kansainvälistä konferenssia. Emme olisi vain heikkoja, vaan meitä voidaan siis jopa syyttää siitä, että haluamme läksyttää ja opettaa muita, mutta emme itse pysty ratkaisemaan sisäisiä ongelmiamme kuitenkaan. Yeah, thank you. That last point was certainly made to us when we were in Turkey. Tämä meille sanottiin selkeästi Turkissa liittyen omiin toimiimme EU:ssa. Monet niin sanoivat siellä. Stier, EPP. Thank you, kiitos rouva puheenjohtaja ja kiitos ministerille näistä näkemyksistä. EU on johtavassa asemassa kehitysavun suhteen, humanitaarisen avun suhteen kuten Enrikkekin totesi eilenkin, meillä on iso uskottavuusongelma. Ja tämä on tärkeä päivä, koska sisäministerit tapaavat. Tehän edustatte puheenjohtaja maata. Miten sinun portfoliosi ulkoministerien ja muiden tehtävät toimivat yhdessä. Me tarvitsemme merkittävän vastauksen äh, pakolaiskriisiin ja meillä on vähän tarvittavana Pakko myöntää, minä olen Kroatiasta. Viikonloppu oli vaikea. Oli rajalla, Slovenian rajalla. Asun kahdeksan kilometriä tuolta rajalta. En osoittanut ketään sormella. Mutta ei se kiva ole, kun nähdään, että kyynelkaasua käytetään. Helikopterit valvat rajaa. En moiti ketään, mutta tätä näemme lisää ja lisää, jollei meillä ole yhteistä vastausta. En minä sormella osata siis yhtään jäsenmaata, mutta kaos meillä on, jos ei yhteistä politiikkaa ole. Eikä meillä ole vain jännityksiä, vaan avoimetta konfliktia jäsenmaiden kesken. Voidaan puhua armeijan roolista, mutta kun nähdään tämä mellakkapoliisi rajan puolella, voit vain kuvitella, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tämä on kysymys Ei se varmaan ollut se, mihin aiomme keskittyä tänään, kun estyslistaa laadittiin. Emme kuitenkaan voi välttää asiasta puhumista. Kuten Enrikki sanoi, olen täysin samaa mieltä. Emme voi puhua vain rahoituksesta, EUn tehtävistä Istanbulin huippukokouksessa jos emme läpäise tätä uskottavuuskoetta, jonka nyt kohtaamme. Ja tällä hetkellä emme saa kauhean korkeata arvosanaa. Kiitos, että kerroit omista kokemuksista, herra Noisa. Ja vielen dank, herr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri. Kiitos, kiitos että olette neuvoston puolesta täällä tänään. Meillä on ollut puheenjohtajamaita, joissa neuvostolla ei ole ollut kummastakaan roolia. Ja meidät on unohdettu, ohitettu. Alleviivaisin sitä, mitä Ivo juuri sanoi. Käsittelette puheenjohtajakaudella asioita, joita ette ehkä ennakoineet. Onnittelut teille. Pääministeri, ulkoministeri ja te muun muassa teette aivan loistavaa työtä. Kun sisäministerit kokoontuvat tänään, olisi tärkeää muistaa yksi asia. Se, miten toimitaan sisärajoilla, on varmasti tärkeää, mutta ja ehkä tämä voisi olla lisää impulssi teidän työhönne. Miten puutumme siihen, että voimme korjata näitä lähdön syitä? Ei sitä tietenkään yhden puheenjohtajakauden aikana voida selvittää, mutta hyvä, jos tämä työ lähtee nyt liikkeelle teidän kaudellanne. Kolme esittelemänne prioriteettia, pidän niitä tärkeinä. Yhteen kiinnittäisin erityistä huomiota. Humanitaarisen avun tehostaminen. Enemmän tehoa ilman, että se maksaa enemmän. Meillä on usein sellainen tunne, että humanitaarista apua ei koordinoida kunnolla – valiokunnassamme on hyvin vaikea saada kokonaiskäsitystä siitä, miten paljon kukin jäsenvaltio rahoittaa humanitaarista rahoitusta ja sitten tuetaan YK, sitten tuetaan kahdenvälisesti, eli kokonaiskuvan saaminen on hyvin vaikeaa. Tässä on paljon sekannusta, ja asia pitäisi järjestäjän tasolla paremmin, jotta voitaisiin kohdennetusti toimia muistaen totta kai, että veronmaksajat mielellään tietäisivät, miten varoja käytetään humanitaarisen avun alalla. Veronmaksajat ovat valmiita toki maksamaan paljon, mutta meillä pitää olla uskottavat konseptit. Koordinoinnin parantaminen Nepalin maanjärjestys osoitti tarpeen. Koordinointi ei siellä toiminut mitenkään parhaan mukaan. Ebola-kriisi samoin osoitti, että EUn reaktiot samoin kuin maailman terveysjärjestön YK eivät ole ihan paikallaan vielä. Edistystä voidaan varmasti saada aikaiseksi. Tänään ainakin lähdetään hyvin liikkeelle. Viimeisenä konkreettisemmin Syyrian tilanne ja Turkissa, Libanonissa, Jordaniassa eli naapurimaissa – matkan jälkeen, jolla olimme viikko sitten, olisi sitä mieltä, että voidaan selkeästi sanoa, että ihmiset, jotka Syyriassa vielä ovat, haluavat mahdollisuuksien mukaan jäädä sinne, kunhan humanitaarinen tilanne on sellainen, että se on kestävää. Jos sieltä lääkärit ja opettajat lähtevät, niin silloin lähtevät muutkin ihmiset. Eli silloin ei ole enää toivoa. Pitäisi tukea YKta siinä, että ihmiset voivat jäädä elämään sinne alueille. Nyt pitää auttaa Syyriassa pakolaisia 150 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria puuttuu, 200 miljoonaa dollaria puuttuu Turkissa, Jordaniassa ja Libanonissa vielä vuodelle 2015. Kyse on varoista, joita YK tarvitsee. Tässä kaivattaisiin kyllä EUn tiukkaa kantaa. Meidän on huolehdittava omasta panoksestamme, jotta ihmiset, jotka ovat paineet lähelle rajoja, koska ei halua olla lähellä kotimaataan niin haluavat olla valmiina palaamaan omaan maahan mahdollisimman pian. Tämä on tärkeä tehtävä ja tämä asia on ratkaistava. And thank you, Charles Görens. Charles Görens. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen, että ystäväni Roman on täällä. Hän on tehnyt erinomaista työtä neuvostossa puheenjohtajana. Mitä humanitaarisiin kysymyksiin tulee, en tiedä mitä sanoa, mutta joka tapauksessa kyllä nämä haasteet ovat ihan suoraan sanoen kehitys- ja humanitaarisia kysymyksiä. Kuulimme eilen komission jäsen tai joka puhui tästä hätärahoituksesta, tästä trustirahastosta. Emme tiedä, mitä tämä tulee antamaan, mutta konsepti on sellainen, että komissio pyrkii kiihdyttämään maksumenettelyjä kunnittain rahoitusasetusta. Jos sitä nyt kunnioitetaan, niin miksi tässä nyt etsitään sitten uutta kaavaa, mutta tämä hätärahasto Totta kai kaikki, mitä komissiosta tulee, pitää ottaa, kaikki pitää ottaa ilolla vastaan. Tässä pyritään tarttumaan ongelmiin maissa, joissa ne syntyvät. Emme vastusta uutta strategiaa määritelmällisesti, mutta tämä hätärahasto herättää minulla kolmenlaisia kommentteja. totesi sinne puolitoista kaksi miljardia euroa. Mistä? Ei se tietojeni mukaan ole mitään lisärahoitusta. Suurin osa maista on yhä maksavat yhä vähemmän. He eivät kerro, miksi. He eivät kerro, miksi he ovat haluttomia maksamaan, antamaan lisää rahaa. Ja pakolaiset, jotka tulevat jäsenmaihin, tarvitsevat rahoitusta vastaanottamalta. Ja tämä ää, pakolaisiin raha on ää, laitettavissa kehitysavun otsakkeen alle ensimmäisenä vuonna. E, e, eli tässä syödään kehitysbudjetti, joka on jo yhä liian niukka muutenkin. Tässä tulee uusia ottajia. Tässä leikataan peittoa yhdestä päästä ja pidennetään toisesta päästä. Ja strategia ei ole vielä oikein kasassa. Pitäisi tietää, mitä halutaan. Ja tämä aloite on aika sekava, kun ei oikein tiedetä, minne mennään. Ja tässä syödään Euroopan käytösrahastoon reservejä. Jos reservi on tässä syklin päätä, sen niin lopuksi siellä mitä, jos ajatellaan täytäntöönpanoa loppuvietinä me olemme nyt jääneet junassa. Vastaus olisi voitu antaa aikaisempina vuosina, jos kaikki olisivat hyväksyneet sen tavoitteen toteuttamiseen, joka oli osa Euro vuoden 2005 kehityskonsensuksessa. Tämä on enemmän kommentti kuin vastaus, mutta haluaisin kuulla, mitä mieltä ministeri Schneider on. Toinen kysymys kos- koskee Ebolaa, josta hyväksytty mietintö. Meidän arviomme on aika laimea. Meillä on kirjallisia ongelmia. Mutta meillä on substanssiongelma. Meillä on järjestelmäkriisi. Koska globaali hallinta jättää aika paljon toivottavaa. Kansan välisen yhteisen toimintanopeus oli aika huolestuttavalla tasolla. Aloittain maailman terveysjärjestön reaktionopeudesta. Kriisi on järjestelmäkriisi, koska kesässä on maat, jotka ovat viimeisen 20 vuoteen olleet investoineet riittävästi terveysinfraan, josta parlamentin prioriteetti käyttää vähintään 20 prosenttia terveysinfrastruktuuriin ja sosiaalisektorin perussosiaaliturvaan. Kriisi on myös järjestelmäkriisi. Sitten Nidekseen vaikutuksesta vähän pienempi kriisi, mutta kuitenkin hän on tehnyt paljon EUn puolesta merkittävää työtä joten EU-toimijana – meillä on vielä parannettavaa, ainakin koordinaation puolella. Miten te aiotte jatkaa työn seurantaa Moldovan konferenssin lisäksi, hän että eikö olisi mielekästä tehdä kausittaisia seurantaprosesseja, koska on kysymyksiä, jotka ulottuvat Ebolasta laajemmalle. Kysymys on Kuka on kantaja lääkkeiden valmistamisessa? Jos markkinoilla ei ole riittävästi kannusteita, pitäisikö sanoa, että ok, kyseessä yksityinen sektori ei puututa siihen. Vai pitääkö meidän määritellä poliittinen vastaus? Tämä on arka monimutkainen kysymys. Siksi parlamentti tekee va- valiokunta aloitteeseen mietinnön ja haluaa komission vastausta. No, teillä on kyllä sitä aika paljon lautasella. Kuulin Kerrera raasteria liittyen pohjohtamaan kahteen prioriteettiin. Paljon paljon kiitoksia ja hyvää onnea kaudellenne. melkoista uhkat, haasteet, ongelmat, joita harvoin yhdessä näkee. Ja toivonpa, että Eurooppa on nyt tilanteen tasalla. Thank you. Uh, Maria, Maria Hoibruk. Ja äh, herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset, kiitokset näille, että olette täällä tänään. Sir Görens oikeastaan sanoi, mitä minä ajoin sanoa. Halusin vielä painottaa sitä kuitenkin. Niin täällä minä istun. Niin rahoituskysymys meillä on epätavallinen tilanne ja ongelmat ovat epätavallisia nyt sekä meillä Euroopassa että kriisimaissa. Davos Tirios sanoikin, että me nyt tarvitsemme todella sitä Eurooppaa, josta on vuodet puhuttu, siis arvojen Eurooppa. Tällaisissa erityisoloissa on huolehdittava myös rahoituksesta. Raha ei voida ottaa olemassa olevista budjettikohdista, koska meillä oli paljon tehtäviä jo ennen tätä pakolaiskriisiä. Me voi jättää näitä tehtäviä nyt hoitamatta. Oikeastaanhan näitä toimia pitäisi vain vahvistaa nyt entisestään. Olen kyllä sitä mieltä, että tämä on valtava haaste olla nyt neuvoston puheenjohtajana ja saada lisävaroja liikkeelle, mutta Euroopan tulevaisuus on kuitenkin riippuvasta siitä, saammeko hoidettua tämän kriisin nyt yhdessä vai emme tällaiset erityisolot vaativat myös erityistoimia, sitoumusta. Kaikki muu on jo sanottu, joten en halua tässä hukata aikaamme, mutta kovasti siis olen kiinnostunut siitä, miten varoja tässä käytetään, jotta voidaan löytää yhteinen ratkaisu. Kiitos, että olette täällä. Thank you. Heidi Hautala. Heidi Hautala. Yeah, thank you very much. I... Kiitoksia. Haluaisin puhua haavoittuvaisista ryhmistä. Mielestäni tämä asia ansaitsee paljon huomiota, koska vammaiset ihmiset, naiset, lapset, vanhukset ovat aivan erityisen riskialttiissa tilanteessa. Humanitaarisessa kriisissä haluaisin rohkaista teitä, kysyä teiltä jopa, onko mitään suunnitelmissa, miten voitaisiin kiinnittää erityistä huomiota eri haavoittuvasten ryhmien tarpeisiin. Joskus, kun olen vieraillut joillakin pakolaisleirillä, olen tajunnut, että on varsin hyödyllistä kiinnittää erityistä huomiota naisiin ja heidän erityistarpeisiinsa ja aivan erityisesti vammaisiin henkilöihin. Joskus tarpeet ovat, miten nyt sanoisin, varsin käytännön kysymys, miten pääsee vessaan. Joten yksinkertaiset asiat, joita joilla voitaisiin helpottaa ihmisten elämää vaikeissa tilanteissa? Tämä on kysymykseni. Ja edelleen humanitaarisen avun piiriin pääseminen alueilla, joilla on paljon pakolaisia. Ajattelen vaikka jotakin leirejä Syyriassa, en tiedä mikä tilanne on ISISin hallitsemilla leirillä. Entä sitten tilanne Itä-Ukrainassa? Minun tietääkseni aika pitkään ollut sellainen tilanne, että Kievin, Kiivin, äh, Kiovan hallitus estää humanitaarisen avun pääsyn alueille, joita niin sanotut terroristit tai kapanalliset miehittävät, käyttää tässä nyt pitää termiä sitten vaan. Mutta Teidän ohjelmanne humanitaarisesta avusta on todella kunnianhimoinen kaudellanne ja on lupaavaa nähdä, että te panostatte tähän tärkeään ulottuvuuden, jolla on vaikutuksia sitten myös pitkän ajan kehitykseen. Okay, I haven't seen anybody else asking for the floor. En ole nähnyt muita puheenvuoropyyntöjä. Anteeksi, Charles. Muistatte, herra puhemies, että puhemies Schulz lähetti pääministeri Battelille Farmadatin rahoitukseen liittyen Turkin, Libanonin ja Jordanian pakolaisleirien rahoitustarpeeseen. Luvut, jotka hän mainitsi, pyörivät sinne 40-45 miljoonan ympärillä, jotka piti rahastaan siinä vaiheessa laittaa. Summa, josta, joka tarvittaisiin oli siinä neljän miljardin euron luokkaa. Jos nämä luvut ovat oikeat, olemme siinä prosentin kohdalla rahoituksessa. Eurooppa ei ole ainoa rahoittaja, mutta surkea hahmohan me olemme tässä, jos kun me koko ajan sanomme, että ongelma pitää tarttua tässä ihan juurillaan, ja kun jos meillä on valtavasti pakolaisia, niin heillä pitäisi antaa mahdollisuuksia oman maansa lähistöllä. Enpä tiedä, onko kirje saavuttanut teitä. Schulz nyt kuitenkin on sanonut viime torstaina tästä parlamentissa istunnossa. Meillä on lisärahoituksen tarvetta. Kukaan ei halua vastata. Sanon tiimi edessä tämän valiokuntamme on ainoa foorumi, jossa kaikki EUn toimijat kehityksen alueella voivat tavata. Se, joka tästä pöydästä puuttuu, on neuvosto. Jäsenvaltiot. Muistetaan, että olisimme todella iloisia, jos näkisimme enemmän jäsenvaltioiden ministeriöitä useammin näissä kokouksissa. Kun, kun sanotaan, että teillä on liittolaisia – jotka tukevat teitä lähes ehdottomasti politiikassa. Niin en näe, miksi hallitukset eivät halua apua. Komission tällä aina äh, ulkosuhdepalvelukin. Ja sitten meidän valiokuntamme, meillä on foorumi, jolla on tarjottavaa. Meidän mielestä niitä käytetään liian vähän. Ehkä haluaisitte lähettää tämän viestin ministerikollegoille kehitysneuvostossa. Tiedän, että he eivät usein ole täällä. Osat maat eivät ole edustettuina edes ministeritasolla. Näin hallinnan tasolla tässä on kyllä vielä aika paljon tehtävää. Toivottavasti voitte itse lähettää tämän viestin eteenpäin. Meillä on jatkuvasti tällaista kritiikkiä neuvoston suuntaan. Dev. Kiitos, herra Deva. Nöys. Thank you to Luxembourg. Uh, Luxembourg. Kiitän Luxemburgia. Sehän on ollut aina varsin antelias, avomielinen kansainvälisen kehitysyhteistyön suhteen. Muistan tsunamin aikoihin, kun olin Sri Lankassa. Luxemburgin ministeri lensi paikalle heti seuraavana päivänä. Ja he ovat toimineet todella aktiivisesti vaikka olette näin niin pieni maa, olette todellinen globaali toimija. Halusin vain ottaa tämän esille, että Luxemburg on todella ollut vaikutusvaltainen kansainvälisessä toiminnassa. Toiseksi Luxemburg on ollut varsin ystävällismielinen. Muistan, kun New Yorkissa kun olin siellä tarkkailijana. Luxemburgin ministeri silloinen antoi meille pääsyn päästä neuvoston tiloihin ja toimimaan aktiivisemmin New Yorkin kokouksen yhteydessä. Kun oli tämä aika erikoinen tilanne, kun ei oltu oikein virallisia eikä epävirallisiakaan tässä YK-järjestelmässä. Muistan tämän aina ja olen varma, että ministeri tulee itse pian New Yorkin meidän kanssamme jälleen. Ministeri tulee menemään New Yorkiin. Ja osallistumaan kestävän kehityksen tavoitteiden keskustelua. Pari sanaa kollegoiden kommentista. Kun puhun humanitaarista avusta, niistä puhutaan – usein vuolasanaisesti periaatteita ja muita, jotka ovat tärkeitä. Mutta tämä täytyy myös kääntää pakolaisten aitojen ongelmien kielelle. Mutta kytköksestä kehitysavun ja humanitaarisen avun kanssa olen ymmärtänyt teoriana, minä ymmärrän sen, mutta Panjin sairaalassa ymmärsin sitä paremmin. Ekko antoi Mukwagelle rahaa liittyen naisiin, jotka ovat seksuaalisen väkivallan kohteita. Mutta he saavat käyttää näitä varoja naisiin, joilla oli jotain muita gynekologisia ongelmia, jotka johtuivat äärimmäisestä köyhyydestä. Hänen piti jotenkin jakaa ihmiset pohjia lampaisiin. Ja hän täytyy tehdä tämä rahajako joka vuosi, koska osa rahasta on humanitaarista ja osa pakolaisapua, mutta nyt tämä ongelma on ratkaistu. Tämä on yksi tapaus, joka on esimerkki siitä, että meillä on ihmisiä, jotka työskentelevät äärimmäisen vaikeissa oloissa ja joutuvat sitten jongloiraamaan rahan käytön kanssa täyttäkseen Brysselin byrokraattien vaatimukset. Tämä näkyy Turkissakin. Rahavirrat menivät eri osiin leiriä eri syistä. Oli päällekkäisyyttä. Näimme yk virastoja siellä oli kaksi ohjelmaa, jotka arvioivat ihmisten tarpeita. On se riittänyt, että on yksi tarveharkinta ja sitten virasto tarjoavat apunsa. Pieniä käytännön ongelmia, jotka voidaan ratkaista avusaajan ei pitäisi joutua yrittämään ymmärtämään byrokratiaa. Meillä on omissa maissa tätä aluekeita jossa pikkuorganisaatioiden täytyy täyttää eri lomakkeita ja erilaisia raportteja lähettää eri rahoittajille. Tämän humanitaarisen kehitysavun yhdistämisongelman ratkaisu on äärimmäisen tärkeää. Torkissa näemme myöskin kysymyksen lapsista ja koulujärjestelmistä. Turkin koululla on vaikeuksia. Sinne on tullut kaksi miljoonaa ihmistä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa 5000 ihmistä neljä vuoden ajan. Minun kaupungissa 7.11. Eh, 11 perhe tulee Sheffieldiin. Mutta Turkissa on 450 000 ää, syyrialaista, 25 prosenttia yhteisössä. Turkissa on nyt kahden vuoden koulut. Vetävät myös syyrialaisia vapaaehtoiseksi ja tapettaisivat arabiaksi. Kysymys on, miten lapsia integroidaan turkin kieleen. And I think we also saw underfunding, as everybody has said, of the, um, of the programs to help people stay on the ground. And no wonder they're getting fed ovat eläneet teltoissa. Because young people schooling. Ihmiset saavat koulutusta, kun 17-18-vuotiaana ehdas pitäisi mennä yliopistoon korkeampaan koulutukseen. Mitä siinä tehdään? Jos minun maassa on pakolainen, mitä maksaa, että pääsee yliopistoon? Menetään ulkomaisena opiskelijana 30 000 puntaa per vuosi. Pyydän per vuosi. Ajatelkaa, mitä tämä merkitsee. Jotkut yliopistot ottavat vapaaehtoisesti EU-hintatasolla haitaakseen pakolaisia. Meillä on koulupulaa. Pitäisi vähän käyttää mielikuvitusta. Ehkäpä neuvosto voisi vähän koordinoida tässä ja pyytää jäsenvaltioita pohtimaan näitä projekteja. Muut maat katsovat, että kuten Davar sanoi, Eurooppa nyt ei näytä pärjäävän kovin hyvin. Paha sotku ei mene Strömsössä. Joten täytyy konkreettisesti selittää, mitä tehdään, että surilla ei se ymmärtää. Ei pitkiä puheita. Meillä käytännön ongelmia ratkaistavana. Ehkä asiasta voidaan puhua Istanbulissa näin, mutta herra Devas halusi sanoa jotain. No vastauksena vain näiden arvokkaiden kommenttien jälkeen puheenjohtaja. Euroopan on otettava pakolaisia vastaan siksi, että sotaa käydään sunnien, siijojen, muiden muslimiryhmittymien jäl- välillä. Eli sisäistä muslimien keskeistä kiistelyä. Tämä ei nyt oikeastaan mitenkään liity meihin eurooppalaisiin. Kuitenkin ne ihmiset, joilla on rahaa maailmassa, on ihan loputtomat resurssit, voivat ostaa isoja paloja Lontoota, Qatar, Saudi-Arabia ja niin edelleen. Ostavat kaiken, mitkä silmään pistää. Mitä nämä maat tekevät omien pakolaistensa eteen? Miksi meidän veronmaksajamme tulee rahoittaa näitä vaikutuksia näidän sodankäynnin takia? Mitäköhän neuvoston puheenjohtaja on tehnyt? Onko kirjoittanut Saadin ja Katarin vasta puolelle, Seikki Abdullalle tai muille, ja vaatinut miljardeja vältettäväksi hätärahastoon näiden ihmisten hoitamiseksi. This is part of the discussion. But anyway, minister... Tämä on osa keskustelua. Ministeri, saat puheenvuoron nyt vastataksesi eri kysymyksiin. Fine, uh, thank you, thank you very much. Bon, Kiitoksia. Kiitän näistä spontaaneista reaktioistanne. Minulla on oikein sellainen vaikutelma, ja niin kuin tekin sanoitte, että suurta konsensusta löytyy kolmesta painopisteestä, jotka liittyvät meidän puheenjohtajakauteemme. Uskon, että 2015 on tällainen ratkaiseva vuosi, kun ajatellaan kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Adissa käsiteltiin kehitysyhteistyön rahoitusta ja puheenjohtaja nyt tavallaan on hyväksytty uusia kehitysyhteistyötavoitteita vuoteen 2030 saakka. Niitä käsitellään New Yorkissa tällä viikolla vielä ja siellä varmasti keskustellaan myös tärkeästä lausunnosta koskien 17 uutta painopistettä. Tässä tärkeä on myös humanitaarinen puoli asioissa, mutta uskon, että vastauksenne yritän nyt tiivistää yhteen eri kohtia, joita on tullut, otettiin esiin. Nämä kaksi asiaa liittyvät vahvasti toisiinsa ja tietysti ratkaisut kasvatusta te otitte esille, samoin nämä meidän prioriteettimme on kyllä sitten humanitaarista avusta tai pitkäaikaista kehitysavusta. Niin se, mitä te herra Salon sanoitte, Erdo Salom sanoitte maailman humanitaarisen avun konferenssista Istanbulissa. Olen täysin teidän kanssanne samalla linjalla. Puheenjohtajavaltion pitää toimia jo ennalta aktiivisesti, jotta EUlla ja sen jäsenvaltioilla on vastuu asiassa ja täyttävät heille kuuluvan tehtävän ja roolin. Se on ihan er- ehdottoman tärkeää, niin kuin toimittiin Adissa ja, ja kun on valmistettu New Yorkin tilaisuutta varten, on puhuttu yhdellä äänellä. Ja tämä on hiukan myös vastaus herra Stierille, joka puheenvuorossaan otti esille koordinaation, mutta puhui tästä yhteisestä äänestä, jota EU tarvitsee, jos halutaan kantaa vastuumme ja koordinaatio, sehän liittyy suoraan avun tehokkuuteen, se onkin tärkeää. Tarvitaan ponnisteluita, ne ovat välttämättömiä, että toimitaan erityisesti merkittävissä humanitaarisissa kriiseissä ja silloin tarvitaan rahoituksensa välineitä, mutta tarvitaan koordinaatiota ja rahat pitää tehokkaasti käyttää paikan päällä hyväksi niin, että suoraan voidaan vaikuttaa ihmisten elämään hätätilanteessa. Tehokkuus ja koordinaatio sille kyllä, ja myös olennaista on myös tällainen rahoitus. Sehän on aina välttämätöntä, se on selvä asia, vaikkakaan vaikka olisi kuinka loistavaa koordinaatiota niin rahoitusta kuitenkin aina tarvitaan. Tarvitaan kansainvälistä rahoitusta. Voin sanoa teille, että Luxemburg haittaa 16 prosenttia on humanitaarisen kuin... 1% eh, concernant RNB, donc... Eh, Minusta esimerkkejä kyllä on, joita voidaan seurata. Tällaisen viestin haluan aina antaa kollego- tai tästä puhuu myös kollegoille neuvostossa. Siis tehokkuina koordinaation lisäksi rahoitus on tärkeässä roolissa. Sitten jotkut pitävät muuttoliikettä pakolaiskysymystä, näkevät sen suorassa yhteydessä kehitysyhteistyöpolitiikkaan, kehitykseen jos humanitaarista apua, apua lisätään Syyrialle ja naapurimaalle, sillä on todella suurta merkitystä, mutta humanitaarinen puoli on vain yksi osa asiaa. Toinen puoli liittyy tähän muuhun pakettiin, joka pitää vielä esitellä. Ja tässä on ehdottoman tärkeää, että on myös tällainen osuus, joka koskee EUn sisäistä politiikkaa, mutta myös EUn ulkopolitiikkaa. Sekin on tärkeässä roolissa. Sitten kehitysyhteistyöpolitiikka, palauttamispolitiikka, maahanottopolitiikka, kaikki nämä kysymykset otetaan huomioon, kun etsitään ratkaisuja ongelmiin. Sitten vielä otitte esille suhteen meidän ministereihimme. Meidän suhteemme myös omaan maahanmuuttoministerimme ovat aivan loistavat ja valtion aikana pyrimme saamaan tällaisen suoran komentoketjun tavallaan, että eri tahot toimivat yhteen, mutta niin kuin tekin sanoitte, tarvitsee ottaa huomioon myös muuttoliikeen syyt, taustat ja pitkällä aikavälillä tarvitaan per, tulevaisuuden mahdollisuuksia ihmisille, että he tietävät, että, että enemmistö ihmistä, jotka elävät Afrikassa ja muualla, hehän ovat varsin nuoria ja nämä ihmiset etsivät mahdollisuuksia, tulevaisuuden mahdollisuuksia ja pitää tehdä työtä konkreettisessa ohjelmassa on kyse sitten kansallisesta tasosta tai kansainvälisestä toiminnasta muiden kansallisjärjestöjen ja muiden tahojen kanssa, jotta jotta voidaan saada aikaan konkreettisia hankkeita niin, että nämä ihmiset saisivat jonkinlaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja pyritään toimimaan myös paikan päällä heidän kotimaissaan. Ja huomenna varmastikin Eurooppa-neuvostossa täytyy löytää jostain lisäkeinoja toimia. Luxemburg on valmis antamaan lisää rahaa, 20 prosenttia lisää. Ainakin pääministeri tulee antamaan tämän tyyppisen viestin. Ja mutta uskon, että EU täytyy antaa enemmän voimavaroja, jotta voidaan suoraan alkaa auttaa eh, ihmisiä. Sitten mitä tuli tähän hätärahastoon, niin kuin herra Gödels on nyt tulevina kuukausina pitää hiukan seurata, miten tämä idea etenee, minkälaisia mekanismeja ehdotetaan, mutta uskon, niin kuin tekin sanoitte, että pitää nähdä tämä tavallaan lisäarvona lisäarvostahan on kysymys suhteessa tämänhetkiseen tilanteeseen. Nyt pitää sitten katsoa, miten tätä voidaan alkaa työstää erityisesti että tulee olemassa oleviin välineisiin, jotka ovat joskus hieman raskaita. Miten voidaan saada suurempaa joustoa aikaan ja voidaan nopeammin, suoremmin reagoida kriisitilanteisiin. Uskon, että tässäkin ratkaisuna on pitkän aikavälin kehitys, Kaikkien jäsenvaltioiden pitää kuitenkin panostaa tähän humanitaariseen puoleen, mutta myös kehityspuoleen. Ja tämän pitää olla meille kaikille yhteinen intressi. Mitä tulee Ebola-kysymykseen, ensinnäkin haluan onnitella teitä te, teidän tekemästänne työstä. Luin teidän mietintönne myös. Ja terveysministerimme on toimi aivan oikein, kun järjesti tällaisen Ebolan seurantakonferenssin. Samoin komissio on kutsuttu paikalle, jotta voidaan yhdessä tarkastella, mitä voidaan oppia e- menneestä Ebola-kriisistä. Mutta yksi asia on aivan selvä. kun on tarkasteltu näitä maita, jotka ovat kärsineet Ebola-kriisistä, niin tärkeää on tehdä työtä terveydenhoitojärjestelmän kanssa ja kumppanimaillemme äh, ammatillisen avun ja tiedottamisen lisäksi ja kestävän ke- kehityksen lisäksi tarvitaan terveys, terveydenhuoltopalvelu on aivan olennaista, jotta ter- voidaan toimia. Kriisin jälkeen kävin Senegalissa keskustelemassa vastuutahojen kanssa ja siellä oli olemassa terveydenhoitojärjestelmä, jota vielä on täynnä, ja senegalilaiset olivatkin suurin piirtein selviytyneet Ebola-kriisistä. Nyt jatkossa pitää löytää ratkaisuja myös WHOn uudistamiseksi. Sitä pitää vahvistaa, jotta se voi todellakin toimia johtajan asemassa kriisitilanteissa. Sitten vielä haavoittuvaiset ryhmät, ne tulivat esille, olette aivan oikeassa kaikissa kriiseissä ja aivan erityisesti tämänhetkisessä ajankohtaisessa kriisissä aina naiset ja lapset kärsivät eniten. Eilen keskustelin Handicap Internationalin kanssa, joka on aktiivinen toimija paikan päällä. On olemassa jo monia ohjelmia ja hekin kertoivat meille, että tulevina viikkoina ja kuukausina he tulevat työstämään juuri näitä, kysy- näitä asioita, koska ne ovat tärkeitä ja sen takia me pyrimme suojelemaan näitä ryhmiä kriisitilanteissa. He saavat aivan ensi sijaan, ja se, tämä on meille prioriteettikysymys, ja tämä mm, sukupuoli toimintasuunnitelma on myös tärkeä kysymys tässä yhteydessä. Sitten Syyrian rahasto. Syyrian rahasto ei ole ainoa rahoituslähde Syyrialle. Tässä tarvitaan moninaisia ratkaisuja – Tarvitaan monenkeskistä toimintaa, kansalaisjärjestöjen yhteistyötä, niitä on jo mukana toiminnassa ollut vuosien ajan tällä alueella ja naapurialueella. Monet ottivat esille yhden asian, joka minäkin otin esille vierailtuani paikan päällä ja puhuin tästä myös korkean edustajan kanssa. Nimittäin on ehdottoman välttämätöntä puhua tästä humanitaarista puolesta aina, kun neuvosto kokoontuu, eikä puhua vain silloin, kun on välittömiä kriisiä käsillä. Se on aivan olennaisen keskeinen kysymys ja erityisesti Euroopan kehityksen vuonna 2015 pitää tiedottaa näistä asioista Pitää puhua kehityspuolesta, mutta myös tästä humanitaarisesta puolesta, jotka liittyvät niin vahvasti toisiinsa. Kiitos. Okay, ministeri. Kiitoksia ministeri tuo, noista kattavista vastauksista. Kuten sanoin, tarttuitte ohjauksi, ohjauksiin silloin, kun nämä asiat nousivat otsakkeisiin. Yleensä ei näin käy. Mutta tästä joululta järjestetään erilaisia tapahtumia. Annapa sinulle puheenvuoron. Ihan sekunti vain. Koko joukko tapahtumia kansalliset hallitukset ovat Luxemburgin erityinen neuvoston kokous. Mutta Heidi haluaa puheenvuoron. Thanks a lot. I just wanted to make sure... Ja kiitos oikein paljon. Halusin vain nyt varmistaa, että saisin jonkinlaisen vastauksen tuohon, miten päästään konfliktialueille, pakolaisleireille. Itä-Ukraina mainitsin erityisesti. Tiedostatteko tämän ongelman? Teettekö työtä? Monet kansainväliset järjestöt ovat ottaneet tämän esiin usean kuukauden aikana. Kun me olimme Turkissa, kuulimme, että humanitaarista apua on mennyt Damaskokseen YK on virastoille, mutta he tarvitsevat hallituksen lupaa, jotta apua annetaan pakolaisille, jotka ovat 10 kilometriä pääkäynnissä. Ja apu ja sitä jumiin Damaskokseen. Ja samanlainen ongelma on muualla, kun hallitukset eivät halua toimia. Tarkoitatko sitä? Perille saati. Meillä on Ekon edustajilta päivällä. Understanding that. Minä niin olen käsittänyt, että joskus valtion turvallisuushuolet – ovat tärkeämpiä kuin näiden ihmisten perustarpeet humanitaarisessa kriisissä. Ja me emme saisi sulkea tältä silmiämme. Tämä otettiin esille punaisen ristikokouksen, joka Enrico Guerrero järjesti. Punainen risti on eturintamassa Syyriassa, monessa maassa. He puhuvat tästä ongelmasta. Haluan täytyy päästä maahan. Se ei ole helppoa että onko ministerillä vastausta, mutta voisimme kysyä tästä ekolta tänään. Mutta vastaan se on tullut. Mutta apu on jumissa. Se on vaikeaa. Onko ministerillä jotain li lisättävää? Vastauksenne on ihan samanlainen kuin omani. Saavutettavuus on ollut asioita, joka on aina ollut meille tärkeä. Tärkeää on myös, että humanitaarista apua saa koskaan politisoida. Humanitaarinen apu on auttamassa ihmisiä ja täytyy löytää saavutettavuuden ongelmiin, kuten Ukrainassa ja Syyriassa. Täytyy löytää ratkaisuja kentällä. Niin diplomatian keinoin kuin kansallisten poliittisten toimijoiden avulla. Ihan selvä on, kuten sanoitte, että tämä on hyvin tärkeää. Lopuksi sanoisin, mainitsitte Euroopan kehitysvuoden ja humanitaarisen avun vuoden. Lisää sen. Nämähän kulkevat käsi kädessä. Tiedätte hyvin ja mainitsitte, että joulukuussa järjestämme Euroopan vuoden päätöstapahtumaan, jossa on eri toimijoita. Ja valikotarin jäsenet ovat kutsuttuja. Siellä on ihan konkreettisia toimia, epämuodollinen neuvoston kokous Luxemburgissa, jossa on ajankohtaisia teemoja. Majorin kanssa laadimestyslistaa yhdessä. Me pyrimme teemoihin ja raameihin, joilla löydämme ratkaisuja myös tähän ongelmatiikkaan. Joulukuussa tällaista aina on committee with some of the agencies. pitäisi keskustella valiokunnassa joidenkin virastojen kanssa, joilla on pääsyvaikeuksia. Mutta me voitaisiin ottaa koordinaattoreiden kokoukseen iltapäivällä. Torkista tämä näkyy selvästi antakaa pienemmille kansalaisjärjestöille, jotka toimivat suoraan rajojen yli, eikä isoille organisaatioille. Kysymys on vaikea. Kiitos ministerikollegat. Aloitetaan kolmelta. Ensiksi briefaus Addis Abebasta. Täytyy vaihtaa huonettakin. Kuunteletteko? vaihdetaan huonetta naapurihuoneeseen. Syystä eli toisesta 1G2. Ja lounas alkaa 20 minuutissa.